Queridos compañeros y compañeras, me... Hyvät kollegat, minä haluaisin aloittaa tämän päivän kokouksen. Tahtoisin antaa, haluaisin kertoa teille vain tästä muutamista ensimmäistä kohdista sitten Rybihille annan puheenvuoron hänelle puheenjohtajaksi. Me ensiksi nyt hyväksymme tässä esityslistan. Onko jollakin nyt sanottavaa tähän? Mikäli ei, niin sitten seuraavaan esityslistan kohtaan, eli puheenjohtajan ilmoituksiin. Täällä käytettävät kielet ovatkin kaikissa kopeissa tänään. Ja kuten tiedätte, niin tämä on myös verkon kautta kuultavissa tämä kokous. Ja vielä ennen Ryvihiä haluaisin antaa, toivottaa tervetulleeksi myös äh, Saksan nuorisoneuvoston edustajaryhmän. Tervetuloa vain tänne kuuntelemaan tämän päivän kokoustamme, jossa puhumme nuorista yrittäjistä. On oikein mukavaa, että tällainen sattuma kävi, että juuri nuorista yrittäjistä tänään keskustelemme. Nyt annan puheenvuoron Rybihille ja sitten aloitamme juuri tuon kuulemistilaisuuden nuorista yrittäjistä. Kiitokset. Ja, recht herzlichen Dank äh, der Vorsitzenden. Kiitos puheenjohtaja. Meille kaikille varmaan suuri ilo että voimme toteuttaa tämän kuulemistilaisuuden tänään. Ohjelma on meille parlamentissa juuri kun nuorisotyöttömyys on niin korkealla, niin ehdoton prioriteetti. Budjettivaliokunnassa, siis meillä, se otettiin pilottihankkeeksi vuonna 2008 ja sen jälkeen se onkin osoittautunut kovin menestyksekkääksi hankkeeksi. Haluaisin kiittää kollega Pitellaa tässä, joka on myötä vaikuttanut aktiivisesti tähän Ennen kaikkea minua ilahduttaa, että voin toivottaa tervetulleeksi kollega Kreutzmanin, joka esittelijänä teollisuusvaliokunnassa huolehti tästä ohjelmasta ja haluaisin antaa hänelle saman tien puheenvuoron. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät vierailijat parlamentissa. Haluaisin kiittää budjettivaliokunnan kutsusta Minulle on ilo pystyä valaisemaan ohjelman tiettyjä osatekijöitä. Kosmo-ohjelmasta ensin. Sehän on lyhy, lyhenne englanniksi, eli uusi tukiohjelma kilpailukyvyn puolesta yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille. 20. kesäkuuta Trilogissa saatiin äh, sopu neuvoston kanssa kompromissitekstistä. Se äh, ilahduttaa minua erityisesti, koska ohjelma on erityinen hyvin tärkeä viesti kasvun ja työpaikkojen luomisen puolesta Euroopassa. Erityisesti nykyisessä kriisissä joissakin jäsenvaltioissa suhdanne menee kovasti huonoksi jopa, ja on niin paljon työttömyyttä, niin tätä ei voi aliarvioida tämän merkitystä. Ensimmäisenä ja ainoana pienyrittäjille suunnattuna ohjelmalla, koska meillä on erityinen rooli konkreettisten toimien rahoittamisessa sekä markkinoille pääsyssä ja byrokratian purkamisessa. 2014-2020 on 2 miljardia euroa suunnilleen on sen budjetti näille vuosille. Alun perin komissio ajatteli 2,3 miljardia, mutta valitettavasti myös tässä sitten väärässä paikassa leikattiin. Mehän kaikki tunnemme tämän keskustelun neuvoston kanssa. Ja sen vuoksi Kosme-ohjelma kärsi vähän näissä budjettineuvotteluissa. Tärkeä toimi yrittäjyyden tukemisessa ovat liikkuvuusohjelmat nuorille yrittäjille – jotta osa, osaamista yrittämisessä voidaan kehittää ja myöskin kehittää teknologista ja taloudellista osaamista. Tällä tietysti tarvitaan, tarkoitetaan Erasmus nuorille yrittäjille, mutta komissio halusi yleisemmän muotoilun ja että voidaan olla joustavampia seuraavan seitsemän vuoden aikana, myöskin nimen osalta. Komissio on kuitenkin vakuuttanut, että kun ajatellaan tämän ohjelman toimia, niin niitä joka tapauksessa halutaan viedä eteenpäin ja jatkaa. Olen iloinen, että pilottihanke saa nyt oikeusperusta niin, että 70, seuraavat seitsemän vuotta voidaan toteuttaa. 2009 tuli ohjelma siis, siis 2009 vuoden jälkeen, kun se aloitettiin, niin se on osoittautunut menestystarinaksi ja tähän on osallistunut monia nuoria yrittäjiä. Molemmille tässä on tilanne, jossa kummatkin voivat voittaa nuoria ja vanhempi yrittäjä. Konkreettisesti se tarkoittaa kosmetekstissä jälleen siteeraan komission toimet, liikkuvuusohjelmat nuorille yrittäjille voidaan näin toteuttaa. Tämä kohta saa tarkistuksen Ryypikiltä, jossa Puhutaan siitä, että komissio voi näin tehdä. Tietysti parlamentti olisi halunnut sanoa, että täytyy. Toivottavasti seuraavalla tukikaudella sitten voidaan saada tarpeeksi joustavuutta kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin. 2,5 prosenttia on sitten kokonaisbudjetista tämän osuus. Tämä ja allokaatio on pelkästään indikatiivinen. Komissio voi siis tällä alalla jakaa myös enemmän rahaa. Jos tämä indikatiivinen summa on yli 5 prosenttia kokonaissummasta, kokonaisbudjetista, niin sitten täytyy dele- lähteä delegoituihin säädöksiin, mikä tarkoittaa, että Euroopan parlamentti voi esittää veto-oikeutta, käyttää veto-oikeutta. Mutta ei ole kovin todennäköistä, että määrärahat menisivät näin pieniksi. Kosmessa joustavuus tarkoittaa sitä, että parlamentissa meillä on vuosittaisessa budjettimenettelyssä varaa puuttua asioihin, jotta on tarpeeksi rahaa. Erityisesti näinä aikoina, kun on kova nuorisotyöttömyys, niin Erasmus nuorille yrittäjille täytyy saada sen huomioon, jonka se ansaitsee. Eli nuorilla ihmisillä täytyy olla mahdollisuuksia. Ja sitten kun verrataan Yhdysvaltoihin, niin me olemme aina lahamme jäljessä luvuissa. Ja ei olla saavutettu sitä, mikä olisi mahdollista, ja tämä olisi suuri mahdollisuus ja EU-ssa kun aina sanotaan, että EU on liian kaukana ihmisistä, niin nyt on sitten mahdollisuus päästä lähelle ihmisiä ja kansalaisia juuri näiden tukiohjelmien kautta, koska nämä tukiohjelmat vaikuttavat positiivisiin puoliin yrittäjyydessä. Sen vuoksi budjettivaliokunnan jäsentien ryhmikin pitäisi joka vuosi tarkastella, että ohjelma ei heikennetä liikaa. Päinvastoin, vaikka määrärahoja on vähän, niin sitä pitäisi vielä laajentaakin. Kreuzmann möchte auch noch erwähnen, dass äh, das hier wie immer ein öffentliches Meeting ist und dass... Äh Haluaisin mainita, että tämä on julkinen kokous, eli tämä menee, äh, tämä näytetään myös äh, netti-tvssä webstreaminä. Kaikki voivat puhua äidinkielellään. Ja sitten e-program-lehtinen on myöskin salin ulkopuolella käytettävissä. Ensimmäinen vieraamme on herra Christian Weinberger, joka on yritysneuvoja PK-yrityksille komissiosta yritystoiminnan pääosastolta. Hän oli yksi johtavista henkilöistä komissiossa, joka aloitti tämän ohjelman kanssa työskentelyn ja on tukenut parlamenttia tässä kysymyksessä. Haluaisin kiittää tästä panoksesta ja odotamme avustustanne. Much, Mr. Chair. Um, it's a... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulle on nyt suuri kunnia olla täällä Euroopan parlamentissa raportoimassa sen jälkeen, kun on käynnistetty ensimmäinen pilottihanke. Kerro, miten tämä hanke on onnistunut. Ehkä tiedätte, että COSME on rahoituskehys ja meillä on Mm, myös eri toimia, jotka liittyvät tähän äh, niin sanottuun Small Business Actiin. Erasmus on äh, tämän yhteydessä käy, lähtenyt käyntiin ja olen tyytyväinen myös siitä, että meidän varapuheenjohtajamme Tajani, kun hänet nimitettiin hyvin pian sen jälkeen, kun hän äh, sen jälkeen hän tuli Strasbourgin esittelemään tukensa tälle ohjelmalle. Edelleen hän tukee tätä ohjelmaa merkittävästi. Niin kuin te sanoitte, tämä on asia, joka on vaikuttanut jo Euroopan kansalaisiin, ja meidän pitäisi tätä edesauttaa tulevaisuudessakin. Käyn läpi nyt muutaman näkökohdan, jotka liittyvät tähän ohjelmaan. Aivan lyhyt johdanto ensin ja sitten tavoitteet, sitten tulokset ja sitten päätelmät ja tulevaisuus. Miten tämä sitten toimii? Itse asiassa tarkoituksena on helpottaa kokemusten vaihtoa uusille yrittäjille siinä vaiheessa, kun niillä on isäntäyrittäjiä muissa maissa. Eli otetaan isäntäyritys toisessa jäsenvaltiossa ja siellä ollaan yhdestä kuuteen kuukauteen ja itse asiassa toisin kuin opiskelijaohjelma Erasmus, jonka ehkä te myös tunnette, tässä kyseessä ei ole asymmetrinen vaihto, vaan tämä on symmetrinen vaihto. Tämä, tässä on uusi yrittäjä ja isäntäyrittäjä. Viisi tuntia viikossa nämä isäntäyritykset viettävät uusien yrittäjien kanssa, jotta ohjelmasta tulee tehokas. Ja itse asiassa meillä on edunsaajia, uusia yrittäjiä täällä kertomassa, miten nämä asiat ovat sujuneet Tavoitteena on ensinnäkin, että on uusia yrityksiä, jotka ovat terveitä. Aivan kuten herra Kreutzmann sanoi, halutaan saada lisää uusia yrittäjiä, jotka myös menestyvät. Ei siis pelkästään, että lähdetään yrittämään, yritetään keskustella kokeneiden yrittäjien kanssa ja katsoa, miten voidaan aloittaa yritys. Ja tällä tavoin epäonnistumisastetta voidaan pienentää. Toinen tekijä on sitten se, että miten isäntäyrittäjät tai yritykset hyötyvät. Tämä on kansainvälistymistä ja kyse on myös innovaatiosta, koska uudet yrittäjät tuovat uusia ajatuksia tälle isäntäyritykselle, vastaanottavalle yritykselle, ajatellen uusia palveluita tai tuotteita. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on pyrkiä lisäämään kilpailukykyä. Sitten seuraavassa näemme hiukan sitä, miten tämä ohjelma toimii. Yrittäjät, jotka hoitavat vaihdon, jotta tämä onnistuisi, meillä on eri määrä välittäjäyrityksiä Euroopassa – 150 tällä hetkellä, ne järjestävät näitä vaihto jaksoja. Ja seuraavassa näette hiukan etuja uudelle yrittäjälle. On aivan ilmeistä, että tällä tavoin saa kokemusta kokeneelta yrittäjältä ja kehitetään kansainvälisiä yhteyksiä, tunnetaan, tutustutaan markkinoihin. Tärkeää on myös kehittää liiketoimintamallia isäntä tai vastaanottavalle yritykselle hyödyt eivät ole näin ilmeisiä, mutta itse asiassa aika paljon nämä yrittäjät ovat kiinnostuneita vaihdosta, koska tällä tavoin he saavat apua joltakulta, joka haluaa kehittää kansainvälisiä markkinoita. Heillä on mahdollisuus myös perustaa yrittäjyyskumppanuuksia. Me tiedämme, että noin 50 prosenttia yrittäjistä jäävät yhteyksiin tämän kumppaninsa kanssa jatkossakin. Käydään läpi nopeasti, miten tämä toimii. Ensimmäinen vaihe, äh, hakemus kummaltakin äh, yritykseltä, äh, tässä tapauksessa Saksassa ja Espanjassa. Kumpikin esittää hakemuksensa sähköisesti ja nämä tarkastetaan. Siinä on välittäjäyritys, joka tekee valinnan ja jos nämä yritykset täyttävät vaatimukset, ja halutaan todellakin aloittaa yritys. Kyse ei ole siitä, että opiskelija ajattelee, että hänellä ei ole työtä, hänestä tulee yhtäkkiä yrittäjä. Tässä otetaan huomioon vakavasti otettavat mahdolliset yrittäjät, joilla on mahdollisuuksia aloittaa yritys tai ovat aloittaneet jo yrityksen. Pitää täyttää tietyt vaatimukset. Seuraava vaihe on se, että haetaan sähköisestä katalogista. He voivat itse hakea maasta, josta ovat kiinnostuneet vastapuolen ja rekrytointi, niin sanottuna rekrytointipisteenä toimivat nämä välittäjäyritykset. Tässä on tiettyä automatiikkaa myös. Kahden viikon välein tulee ehdotuksia siitä, mikä voisi olla kumppanuusyrityksenä suositeltava ja sitten kolmannessa vaiheessa tehdään sopimus, eli ne täytyy sopia tavoitteista ja sisällöistä, toimista. Ja tässä on tietty asiakirja, joka, jonka kumpikin osapuoli allekirjoittaa ennen kuin uusi yrittäjä lähtee. Ja sitten seuraava vaihe on se, että lähdetään ulkomaille. Tässä siis kuusi kuukautta korkeintaan tässä on äh, paikan päällä tukea myös. Äh, tässä näkyy äh, kartalla, että espanjalainen uusi yrittäjä on Saksassa. Välittäjäyritys auttaa siinä alussa, jos on ongelmia. Sitten viitosvaiheessa on palaute. Kaikki osallistuvat yrittäjät vastaavat kyselylomakkeeseen ja sitten lopullinen maksu uudelle yrittäjälle se tulee loppuvaiheessa. He saavat tukea matkustus- ja asumiskuluihin. Summa riippuu maasta ja elinkustannusindeksistä tässä maassa 550 reilut euroa kuukaudessa koko tämän oleskelun ajan ja johtopäätöksenä eh, siis eh, kummallakin eh, on tärkeää, että on myös välittäjä yritys. Täällä on välittäjäyrityksestäkin edustaja puhumassa jälkeenpäin. Ja Eurooppa-tasolla meillä on myös tukitoimisto, joka koordinoi kaikkia hallinnollisia yksityiskohtia. Meillä me saamme esityksen tai alustuksen myös tukitoimistosta, joka jota tällä hetkellä hoitaa Eurochambers. Äh, ja sieltä on puhuja täällä. Komissiolla on myös koordinointitehtävä äh, tässä. Eli neljä vaihetta tässä vaihdossa. Yksi niistä on siis sähköinen hakemus, äh, sitten välitys, oleskelu ja palaute. Ja sitten minkä tähden me tätä teemme? Tuloksista hiukan. Itse asiassa äh, tällä ohjelmalla on paljonkin hyötyjä. Ensinnäkin operatiivisella tasolla meillä budjetin puitteissa voisi olla 5-700 äh, vaihtoa vuodessa. Tämä on ensimmäinen tavoite ensi, ensi alkuun äh, pilotti vaiheessa meillä oli hiukan ongelmia päästä operatiiviseen vauhtiin, mutta nyt pääsemme todellakin tähän tavoitteeseen. Me haluamme edistää yritysten perustamista ja arviointi on osoittanut, että meillä on 20 prosentin, onnistumis, 20 prosentin onnistumisen mahdollisuudet tässä Haluamme lisätä myös näiden yritysten laatua. Me olemme nähneet, että yrittäjät ovat hyvin luottavaisia, kun aloittavat yritystoiminnan tämän vaihdon jälkeen. Haluamme lisätä kansainvälistä toimintaa. 50 prosenttia on yhteyksissä jälkeenpäin, 25 prosenttia vastaanottavista yrityksistä äh, kansainvälistyy näin tämän toimen jälkeen. Me Me haluamme myös edesauttaa uusien työpaikkojen luomista. Tiedämme, että 4,1 miljoonaa työpaikkaa on uusissa, työpa- uusissa yrityksissä joka vuosi näitä uusia työpaikkoja. Ja totta kai me haluamme myös lisää innovaatiota uus, nykyisin olemassa olevissa yrityksissä. Vastaanottavat yritykset ovat raportoineet, että heidän yrityksessään on innovaatio lisääntynyt. Me teemme arvioinnin, jotta voimme analysoida ensimmäisen viiden vuoden jälkeen, miten paljon on saatu aikaan, mutta mm, konsultti on tehnyt ensimmäisen arvioinnin. Nähdään siitä, että potentiaali on hyvinkin korkealla. Tässä on saatu aikaan mm, noin 10 000 per uusi työpaikka. Siinä mielessä on saatu paljonkin parannusta aikaiseksi. Eli rahat on käytetty viisaasti. Kun katsotaan nopeasti tuloksia vielä, puhun hyvin lyhyesti, nämä näkyvät kyllä teille myöhemminkin. Noin 7 000 yritystä tai yrittäjää tällä hetkellä 15 prosenttia on hylkäysprosentti yrittäjille, jotka eivät täytä vaatimuksia. Ja muut sitten tulevat tänne sähköiseen luetteloon. Nyt näkyy, että meillä on hiukan laskua täällä lukumäärissä. Tarvitsemme lisää yrityksiä ja tässä näkyvät sinisellä ne, jotka on viety päätökseen. Niitä Tämä on nousussa koko ajan noin 1400 suhdetta, jotka on viety päätökseen, noin 800 yritystä. Yleensä tähän tarvitaan aina kaksi osapuolta siis. Ja lisäksi on oranssilla meneillään olevat hankkeet, nämä vaihdot, ja 280 on meneillään tällä hetkellä, eli tämän verran yrittäjiä vastaanottavissa maissa yrityksissä. Joka viikko 50-70 rekisteröintiä eri maista ja tavoitteina on eri maat ja itse asiassa aika laajalle levinnyt on myös kiinnostus. Paljon kiinnostaa yhdistynyt kuningaskunta, se riippuu tietenkin nämä kielikysymyksestä. Useimmat yrittäjät, uudet yrittäjät haluavat lähteä Iso-Britanniaan ja monet ovat kiinnostuneet saamaan uusia yrittäjiä sieltä. Seuraavaksi kiinnostavin maa on Saksa, sen jälkeen Eh, kun katsotaan maita, Ranska, Italia, Espanja, eh, Alankomaat korkealla, Ruotsi, Belgia, Itävalta. Eli kiinnostusta on monissa maissa. Pienillä mailla ei välttämättä ole eh, isoja vaihtolukuja, eli ne ovat vähemmän edustettuina. Ja sitten seuraavassa näkyy aika paljon vaihtelua välittäjä organisaatioiden äh, tehokkuudessa. Äh, siellä äh, meitä huolestuttaa tämä hiukan, että tässä on paljon vaihtelua. Olisi tärkeää, että kaikki toimisivat yhtä tehokkaasti. Paljon vaihtelua on myös eri aloissa, en käy tätä läpi yksityiskohtaisesti. Sanoisin vain, että palvelusektorilla Tämä on linjassa myös sen, sen kanssa, että uudet yritykset ovat usein palvelualalla. Ja tämä vastaa todellakin todellisuutta. Tässä näkyy myös uusia yrittäjiä, joilla on melko paljon ammatillista kokemusta. Emme haluaisi, että tässä yliopisto-opiskelijat olisivat enemmistönä, mutta yli 50 prosentilla on yli vuosi ammatillista kokemusta. Me haluaisimme nähdä, että nämä yrittäjät aloittavat yrityksen ensimmäistä kertaa nyt siellä on myös sellaisia mukana, joilla on yli 10 prosenttia, 10 vuoden kokemus. Ja sitten vastaanottavat yritykset, eh, siellä 80 prosenttia alle 20 eh, työntekijää. Se eh, heijastelee myös sitä, että voidaan antaa hyvin konkreettista tukea uudelle yrittäjälle. Ja kun katsotaan nämä tiedonlähteitä tästä ohjelmasta, nähdään, että välittäjäyritykset ovat suurin, suurimpana edustettuina tässä. Ne edistävät ohjelmaa, mutta meillä on myös verkkosivut, joita katsotaan paljon, ja sitten sosiaalinen media, joka on tärkeässä roolissa. Ja kun katsotaan nyt palautetta, niin tästä näkyy, että meillä on myönteistä palautetta merkittävästi uusilta yrittäjiltä. Itse asiassa 95 prosenttia on ollut erittäin hyödyllistä palautetta. Seuraavassa kuvassa näkyy erittäin hyödyllinen, seuraavassa hyödyllinen on ollut siis hyödyllistä aloittaa, äh, perustaa yritys. Ja tästä näkyy myös, että monet aikovat perustaa yrityksen heti kun palaavat äh, takaisin maahansa. Ja merkittävästi sitä halutaan tehdä seuraavan vuoden sisään. Ja sitten vastaanottavat yritykset, sieltäkin näkyy, että siellä tyytyväisyys on hyvin korkealla. Se on äh, aika yllättävää koska nämä yritykset eivät saa tästä mitään korvausta, mutta edelleen ne ovat hyvin, ne ovat hyvin tärkeitä tai tyytyväisiä näihin tuloksiin. Ja kun katsotaan seuraavaa, niin siinä näkyy, että pääasialliset toimit, toimet, joita tehdään, uudet markkinat, uudet liiketoiminta-alueet, liiketoimintasuunnitelmat ja vastaavat. Eli tässä tärkeää on se, että vaihtojen määrä lisääntyy. Alkuun niitä oli melko vähän ja nyt olemme päässeet täyteen vauhtiin, joka on mahdollinen päästä, mihin on mahdollista päästä tällä budjetilla. Ja tästä on vaikea nostaa, ellei budjettia nosteta. Ja se näkyy tuossa viimeisessä kuvassa vielä. Meillä on vuotuinen tarjouskilpailu. Meillä oli tässä pari pari päivää sitten määräaika. Me saimme 91 ehdotusta, 85 miljoonaa yhteensä, ja jos nyt laskemme, että tässä on sellaisia, jotka eivät täytä laatukriteereitä, jos puolet ovat toteuttamiskelpoisia. Se tarkoittaa, ettemme voi täyttää kaikkia pyyntöjä. Se on harmi, koska haluaisimme todellakin parantaa työpaikkoja tai, tai uusien yrityksien laatua. Ja sitten yhteenvetona ensinnäkin sanoisin, että tämä konsepti on osoittautunut menestykseksi. Se ei ollut alkuun kovinkaan helppoa, siinä oli ongelmia. Tämä on äh, vähän niin kuin lähtisi yritystä perustamaan. Ensin on ajatus ja sitten se pitää saada toimimaan, mutta tämä on äh, toiminut. Äh, tässä on erinomaista palautetta kummaltakin osapuolelta on osoituksia myös äh, suorista vaikutuksista kilpailukykyyn, mahdollisesti myös kansainvälistymiseen, innovaatioihin. Me olemme saaneet myös myönteisen innovaatiotulosraportin. Meillä on terve pohja, jolta lähteä kohti tulevaisuutta ja olemme saaneet äh, vastattua suoraan myös nuorisotyöttömyysongelmaan. Tässä tuetaan voimakkaasti sitä, että ihmiset voivat perustaa omat yritykset, omia yrityksiä ja tällä tavoin saadaan luotua myös työpaikkoja. Mitkä ovat haasteet sitten? Ensinnäkin äh, paljon eroja siinä, miten nämä välittäjäyritykset toimivat. Meidän pitäisi vielä äh, varmistua siitä, että äh, laatustandardit täytetään. Me olemme laatimassa laatuohjekirjaa. Käynnistämme aloitteen syyskuussa ja tavoitteena on siinä asettaa tietyt säännöt mitä odotetaan välittäjäyrityksiltä, jotta varmistumme siitä, että sellaiset, jotka eivät menesty kovin hyvin, täyttävät velvoitteensa, koska eivät nämä yritykset voi toimia yksinään, pitää olla myös motivaatiota ja pitää parantaa niiden välittäjäyritysten laatua, jotka ovat tuolla alemmalla tasolla kriittinen massa vaatimus on edelleen täysin tai kokonaan täyttymättä. Emme siis emme voi siis täyttää kaikkia odotuksia tässä suhteessa. Meillä on tiettyjä budjettirajoituksia ja meillä on rajoituksia, jotka liittyvät henkilöstöresursseihin, komissia, komissiota äh, supistetaan koko ajan, siellä supistetaan henkilöstöresursseja ja tämä aiheuttaa hankaluuksia myös ajatellen toiminnan tulevaisuutta. Ja lisäksi vielä haasteita tulevaisuudessa. Meidän pitää varmistua siitä, että äh, välittäjäyritykset ymmärtävät tehtävänsä. Tarvitaan erityistaitoja ja myös sitoutumista – ja myös eh, uusien eh, eh, yritysten osalta. Siinä tarvitaan myös paljon koulutusta. Meillä ehkä on outoa, että meillä, on, meillä ei ole kansallisia tahoja tässä, kansallisia koordinaattoreita. Tämä on todellakin eurooppalainen ohjelma. Tässä kun halutaan edistää, jos edistetään liikaa tätä toimia, toimintaa, silloin emme voi näitä yhdistää tarpeeksi näitä yrityksiä niin paljon kuin kysyntää olisi. Jos nyt katsotaan sitten tulevaisuutta, ja olen tulossa päätökseen jo, niin kuin kuulitte, Erasmus on Tämä on täysin mukana Erasmuksessa ja me voimme tällä kautta myös lisätä budjettia. Meillä on arviointisuunnitelma ajatellen ensimmäistä viittä vuotta. Lisäksi tulevaisuutta ajatellen aiomme ulkoistaa tämän ohjelman Euroopan kilpailukyky innovaatiovirastolle. Tämä pitäisi tapahtua jo ensi vuonna. Siitä huolimatta edelleen meillä on erillinen tukitoimisto, ja me toivomme, että saamme myös lisää synergiaetuja nykyisistä toimista tämän ulkoistamisen kautta. Tässä ei ole kuitenkaan mitään fuusioaikeita, koska me haluamme kiinnittää huomiota nimenomaan näihin uusiin yrityksiin. Ja kun katsotaan 2020 Task Force työryhmää. Ensin pitäisi arvioida, mitä voidaan parantaa ja pitää löytää myös pullonkaulat, katsoa niitä näkökohtia, joita, joihin pitää puuttua, jotta voitaisiin nopeammin päästä eteenpäin haluamme saada aikaan 20, 10 000 vaihtoa vuodessa 2020 mennessä. Budjetti sallii ainoastaan 2 000 vaihtoa, mutta kyse on myös työn ja välineiden tehokkuudesta. Ja näitä voidaan tarkastella. Me toivomme, että saimme, saisimme tämän päätökseen 2014 puolivälissä. Toivottavasti saitte nyt yleisnäkemyksen ohjelmasta ja sen eri ulottuvuuksista. Olemme tyytyväisiä siitä, että näin hyvin pääsimme alkuun. Olemme kiitollisia hyvästä yhteistyöstä Euroopan parlamentin kanssa. Ja tällä tavoin hyödytetään uusia yrittäjiä, työllisyyttä koko Euroopassa. Kiitoksia ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Much, uh, questions will be after the speakers, so... Kiitoksia. Kysymykset tulevat alustajien jälkeen, joten seuraava alustaja on Rova Mikaela Bandini. Hän on ollut isäntäyrittäjä Rova Mikaela Baldini Hosten eh, Viaggi di Architecturasta, Materasta Italiasta. Laittakaa mikrofoni päälle ja sitten kuulemme. Uh, good morning. Thank you very much for the invitation. Kiitokset, hyvää huomenta. Kiitos kutsusta. Me olemme Materassa Italiassa ja tässä kyse on Erasmuksen yrittäjyysaloitteesta. Me emme nähneet suoraa hyötyä välttämättä tälle omalle yrityksellemme, mutta me aloitimme noin puolitoista vuotta sitten ensimmäisen yrittäjän kanssa. Matera on pieni kylä Etelä-Italiassa, siellä on valtava työttömyysprosentti 40, eli neljä kymmenestä on työttömänä. Se on pieni kylä, mutta Unescon maailmanperintölistalla se siellä on hyvin alhaiset elinkustannukset, joten tuo talousarvio, jonka saimme nuorille yrittäjille, niin muistelen, että saimme 800 euroa kuukaudessa tästä hankkeesta, niin nämä nuoret yrittäjät pystyivät pärjäämään. Vuokra, vuokra on noin 200 euroa kuussa, yksi huone tuossa kaupungissa, joten on näin ollen helppo elää tuossa kaupungissa eikä ole tarvinnut näin ollen kerätä rahaa mistään muualta. Kaupunki on kansainvälistyvämässä. Siellä on uusi yliopistokampus ulkomaisille yliopistoopiskelijoille ja Matera on myös ehdokkaana Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2019. Minun mielipiteeni niin on tällaisista pienistä kaupungeista juuri se, että pienet yrittäjät ainakin meidän kokemuksemme mukaan voivat paremmin integroitua oikeastaan täysinkin tuon kaupungin sosiaaliseen elämään ja yhteiskunnalliseen elämään. Pieni kaupunki tarkoittaa sitä, että he tekevät työtä meidän kanssamme hyvin lyhyen matkan päästä. Tässä oli noin viiden minuutin kävelymatkasta kyse. Eli he tosiaan pystyivät pääsemään osaksi tätä koko kaupunkia. Tässä oli kolme ulkomaalaistakin mukana ja he saivat tutustua Italiaan ja myös Materaan oikein hyvin. Minä uskon, että kun kyse on nyt hyvin pienestä, pienestä yrityksestä, me markkinoimme tuotteita ja teemme verko, tuotetamme verkostointia noin 12 tai parin kymmenen ulkoistetun muun yrityksen kanssa. Me teemme matkatoimisto, työtä verkon kautta, Itali, kautta Italian ja ja myös Materaan tulevaa matkailua edistämme. Tämä on yksi suurimmista hankkeista. Ja sitten myös tuo visuaalinen sisältö matkailun edistämiselle. Ja sitten vielä yksi hanke 2015 vuotta ajatellen kaksi Erasmus-yrittäjää olivat näissä kahdessa viimeisessä hankkeessa mukana. Unkarista, Alankomaista ja Ruotsista meidän ehdokkaamme olivat tulevat. Kaspar Diererik äh, tuli Alankomaista. Hän oli ensimmäinen harjoittelijamme ja hän oli puoli vuotta virastossamme ja halusi aloittaa yrityksen tällaisen tarinan kertomisyrityksen. Hän voi kertoa tarinoita siis rahaa vastaan matkoista. Ja äh, me aloitimme työn teon äh, Italian foorumissa. Hän hänellä oli pikkuinen Sonin videokamera ja me ryhdyimme sitten tekemään näitä tarinoita yhdessä ja tämä liiketoimi sujui oikein hyvin ja sitten ensimmäisen vuoden jälkeen annoimme hänelle työsopimuksen parikymmentä tuhatta euroa oli kyseessä. Ja näin hän sitten teki tällaisia mm, tarinoita. Tietysti hän sitten pystyi parantamaan välineitään ja todella pystyi tulemaan ammattilaiseksi. Kasper on muuttanut Materaan ja asuu siellä ja hän tekee paljon siellä nyt työtä, joten tämä on todellinen menestystarina. Ja sitten toinen eh, ehdokkaamme oli unkarilainen. Hän oli ainoastaan kuukauden yrityksessämme ja jos haluaisin vähän rakentavasti tätä arvostella tätä ohjelmaa, niin kuukausi on aivan liian lyhyt aika, aivan liian lyhyt aika pidemmän eh, projektin aloittamiselle ainakin meidän työssämme. No hän teki kuitenkin digitaalisen päiväkirjan eteen työtä ja hän myös ohjasi tällaisen elokuvan tästä meidän maakunnastamme. Isabella lähti ihan äskettäin. Hän oli kuuk- kolme kuukautta meillä ja hän on Ruotsista hän ei ollut ihan varma, mitä hän haluaisi tehdä. Hän aloitti blogin meidän nettiverkkosivuillamme. Hänen oli hyvä ymmärtää, miten rakennetaan ja muokataan ja valmistellaan tuollaista verkkosivustoa. Ja yksi matkailusivustoista. Me annettiin hänen käsiinsä ja hän kirjoitti sinne kauniisti ja se teksti käännettiin ja hän näin sai mahtavaa tulosta aikaiseksi ja sitten me askel askeleelta selostimme hänelle, miten tätä verkkosivustoa luodaan, miten, mitkä ovat nämä avainsanat ja miten asia pitää sitten rakentaa. Ja tämä hanke on etenemässä mainiosti se on käännetty myös mandariini kiinaksi ja hän on myös koordinoinut tätä valokuvien muokkaamista ja käännöksiä ja sen sellaista. Ja minun mielestäni Isabellan tapaus on osoittanut, että kolmen kuukauden työn teon, teon jälkeen olisi mukava äh, sentään lähettää hänet tuohon kaupunkiin, josta hän kirjoitteli Milanoon, ja me järjestimme hänelle sitten mm, äh, tuonne Milanon kaupunkiin, jotta hän näki, mistä oikein oli kyse, mutta hänellä ei, tässä ei ollut mitään vakuutusta olemassa. Meidän yrityksemme on hyvin liikkuvaa, työtä tekevää, varsinkin kun me toteutamme tätä videoaineistoa, joten jos me olisimme voineet saada nämäkin ihmiset vakuutettuja ei pelkästään meidän toimistossamme, vaan myös matkustaessaan ympäriinsä yrityksemme vuoksi, se olisi hyvä asia. No sitten mitä tästä hankkeesta oikein opimmekaan? No, tämä on toki ollut myönteinen kokemus meidän mielestämme. Tällaiset matkailuhankkeet ovat osoittaneet, että hyvin monet tulevat aloittamaan meidän hankkeisiimme ja näkevät paljon sellaisia asioita, joita me emme enää näe. Ja he tekevät verkkosivu, me teemme verkkosivuja puoli vuotta eikä enää sitten näe mitään eikä enää jaksa ajatella mitään. Ja kun ihmiset tulevat ulkopuolelta käyttäjinä ja ulkoisena tekijänä koko hankkeeseen, niin se auttaa meitä parantamaan toimintaamme ja myös ymmärtämään, mitä pitäisi tehdä. Eli tämä on ollut tärkeää tämä eri toimin, yh, yhteistoiminta näiden nuorten yrittäjien kanssa ja kaikki mahdollisuudet, joita heillä on ollut välittää tietotaitoaan myös muille ihmisille. Meidän toimistossamme on ollut olennaista ja myös toimiston ulkopuolella on ollut olennaista. Ja me teemme siis tietä hyvin pienellä markkinoilla, markki, matkailualalla Italiassa, mutta, ja asia etenee ihan hyvin, mutta meillä on pieniä vielä markkina-alueita, joihin meidän, me voimme pyrkiä pureutumaan ja sitten me olemme saaneet oppia näistä asioista näiltä nuorilta yrittäjiltä. Eli tämä on kyllä varmasti molempia hyödyttävä tilanne. No tässä äsken kuulimme Weinbergin sanovan, että tuosta palkkauksesta, se on totta, mutta minä olen sitä mieltä, että tämä Erasmus-hanke ja meidän kokemuksemme on johtanut siihen, että meillä on uusi toimisto, joka aukeaa ensi kuussa ja me voimme ottaa Erasmus-opiskelijoita ja sitten myös muita vaihto-opiskelijoita kaikkialta maailmasta yritykseemme. Meillä on 20 työ pistettä ja sitten me, meillä tulee olemaan myös tällainen vaihto-ohjelmien osallistujille tarkoitettu asunto, eli me näin kun nämä vaihtoyrittäjät saapuvat eivätkä saa tukea muilta yrityksiltä, niin voimme sitten näin heitä tukea, koska jos ajattelemme vaikkapa kansainvälisiä ajatuksia, joita nämä henkilöt voivat tuoda meidän yritykseemme, niin se on kyllä niin olennaista. Ja minä tahtoisin päättää tämän siihen, että on pakko, ei voi vain odottaa, että ihmiset tulevat sinun luoksesi, joskus täytyy myös mennä heidän luoksensa tämän Nalle Puhilta lainasin ja kiitokset tästä tulevastakin ohjelmasta teille. Very much, and I think we have now prepared... Kiitos, nyt olemme valmistelleet filmin. Nyt sitten äänitekniikot voisivat aloittaa filmin. niin me Technik wird in einigen Minuten das gewährleisten. kestää vielä muutama minuutti.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 Ja, wir bedanken uns recht herzlich für Euronews. Äh, ich glaube, Euronews zeigt... Euronews varmaankin näyttää, että nämä ovat aktuaaleja tapahtumia ja Euronews voi heistää meidänkin työtämme. Meillä on siis suora televisioyhteys. Nyt olemme iloisia siitä, että Rimuidas Putkus on täällä puhumassa. Hän johtaa Veloblitz-yhtiötä Klaipedassa. Sehän tuolla nähtiin. Ja hän oli muutama aika sitten Itävallassa uutena yrittäjänä. Tervetuloa. Gerbėmieji šio posėdžio dalyviai, aš esu Rimvidas Butkus iš Lietuvos. 2009 metais... Da... Tervetuloa kuulemistilaisuuteen. Nimeni on Rimvidas Butkus. 2009 otin osaa Erasmus-ohjelmaa nuorille yrittäjille. Minut hyväksyttiin Graziin, eräseen yhtiöön. Kuulin ohjelmasta eräässä konferenssissa yrittäjäviikoilla. Ymmärsin, että jotta voisi löytää kontakteja, niin piti olla päättäväinen. Tietysti onnestakin on paljon kiinni, sen vuoksi yritin osallistua eri seminaareihin, osallist- kuulla esityksiä yrityksiltä ja oli aika vaikea löytää kontakteja Ainoa osaamani vieraskieli oli saksa, joten ajattelin saksaa tai Itävaltaa. Ohjelma oli uusi, kaikki oli uutta minullekin sen vuoksi ja sitten kokeneet kokeneet yrittäjät olisivat siis sellaisia, joille kirjoitin äh, kirjeitä, sähköposteja ja myöskin välittäjäorganisaatiota lähestyin sekä Saksassa että Itävallassa. Ensimmäiset kontaktit pystyin saamaan yrityksen kanssa Gratsissa, mutta se oli aika monimutkainen prosessi, koska kun sähköpostia lähetin, niin ne olivatkin tähän roskapostikansioon. Eli ne, jotka, joille lähetin, eivät pystyneetkään näkemään näitä sähköpostikirjeitä. Sitten ihan sattumalta isäntä yrittäjä näki sähköpostini ja kontakti syntyi. Vasta sen jälkeen pystyin sitten lähestymään välittäjäorganisaatioita Itävallassa. Kun minut hyväksyttiin tähän yritykseen, kaikki olivat minua kohtaan kovin ystävällisiä ja ajattelin, että se oli sen vuoksi, kun olimme samanikäisiä suunnilleen. Yritimme olla kovin ystävällisiä toisillemme ja tulevaisuudessa tämän pitäisikin olla tärkeä tekijä on tärkeää muistuttaa isäntä yrittäjää, että kun he jonkun hyväksyvät, niin heillä voi olla oppipoika ja apulainen, joka voi olla avuksi, ja, mutta voi olla myös rasite joskus. Ja uuden yrittäjän pitäisi myöskin ymmärtää, milloin voi antaa neuvoja ja milloin on parempi vain tarkkailla ja istua hiljaisena sivusta. Mielestäni ohjelma on kovin hyödyllinen koska se antaa mahdollisuuksia tutustua tietynlaisiin palveluntarjoajiin. Tämä tapahtui minulle, koska 2001 näin tällaisen polkupyörän lähetin Saksassa Hampurissa. Tämä idea minua kiehtoi ja sen vuoksi palasin siihen 2009. Mahdollisuus saada nopeaa rahoitusta oli yksi syystä, miksi päätin osallistua ohjelmaan. Muuten olisin jatkanut yrityksen palveluksessa. Tämä lähestymistapa rahoitukseen on tärkeä yritysten aloittamisessa ja perustamisessa. Haluaisin sanoa, että isäntä ja yrittäjälle pitäisi olla myös hyötyä ohjelmasta, koska näin hän voi tarkastella omaa yritystään uudesta näkökulmasta. Uusi yrittäjä joka tekee isäntäyrityksessä töitä, voi myöskin auttaa, antaa omia neuvojaan. on mahdollisuus myös vaihtaa liiketoimintaideoita ja minun täytyy sanoa, että olen ylläpitänyt kontaktin yri- isäntäyritykseen. Uudelle yrittäjälle tämä on myös hyödyllistä, koska näin pystyy näkemään liiketoimintamallin toimintaa sisältäpäin, eikä tarvitse ke- keksiä pyörää uudelleen. Voi myös saada innoitusta ja motivaatiota. Voi oppia liiketoiminnan saloja. Sitten onkin helpompi aloittaa oma yritys. Saa myös kilpailuetua tästä, koska minun yrityksessäni sen lisäksi, että myydään ja korjataan polkupyöriä, niin otimme käyttöön uuden palvelun. Ja sitten useampia ihmisiä tuli kauppaamme. Tämä minun lähetti palveluni on sellainen, jolla on oikein hyvä tulevaisuus ja haluaisimme laajentaa toimintojamme muihin kaupunkeihin. Voisimme työllistää opiskelijoita, jotka voivat tehdä osa-aikatyötä ja se hyödyttää ihmisiä myös, koska heidän ei tarvitse ajaa ympäri kaupunkia toimittajan paketteja. Tulevaisuutta ajatellen haluaisin sanoa, että ohjelma on tarpe- tarpeellista tukea ja laajentaa. Siitä pitäisi puhua kouluissa, lukioissa, yliopistoissa. Täytyy myös luoda läheiset suhteet yrittäjien ja paikallisten koordinaattoreiden välillä. Ja täytyisi tarjota myöskin tarjota lisää tietoa ohjelmasta paikallisille koordinaattoreille. Ja, recht herzlichen Dank. Das war für... Kiitos kovasti. Tämä oli hyvä käytännön esimerkki meille. Menestyksekäs esimerkki. Ja sitten seuraava kohta ohjelmassa. Siellä tätä tukiverkostoa arvioidaan ja nyt toivotan tervetulleeksi Arnold Abruzzinin, joka on pääsihteeri Eurochambersista. Se edustaa eurooppalaisia kauppakameroita ja pyytäisin, että hän pitää alustuksensa. Mr. Chairman. Puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät kollegat. Eurochambers hoitaa paljonkin Eurooppa-tason ohjelmia. Me kehitämme toimia Euro- Euroopassa ja kaikkialla maailmassa, mutta yhteistä ohjelmasta olemme erityisen ylpeitä, että voimme siihen osallistua eh, Erasmus nuorille yrittäjille. Riippuen eh, näkökulmasta, onko kyseessä työllisyys, yrittäjyys, uusi liiketoiminta, panostus eh, vaurauteen, Erasmus nuorille yrittäjille on vastaus näihin kysymyksiin. Ja tästä syystä aivan tämän ohjelman alusta Your Chambers on ollut mukana jollakin tavoin kehittämässä ja parantamassa tätä ohjelmaa. Nyt sen jälkeen, kun ohjelma käynnistettiin 2007, Silloin lobattiin intensiivisesti ja keskusteltiin. Meillä oli Euroopan parlamentin kanssa yhteistoimintaa ja saatiin aikaan budjettikohta Erasmus nuorille yrittäjille ohjelmalle. Me olemme sen jälkeen olleet aina aktiivisia joko suoraan Euroopan koordinointitoimistomme kautta tai sitten välillisesti jäsentemme kautta – kun he osallistuvat välittäjäyrittäjiin tai yrityksiin tässä ohjelmassa. Tässä näkyy nyt, että me olemme jakaneet tämän ohjelman tarinan, tarinan neljään vaiheeseen. Ja haluaisin puhua hetken aikaa näistä eri vaiheista, koska tämän jälkeen voimme puhua sitten ohjelman viime kehitysvaiheista ja katsoa, mitä, miten voisimme vielä kehittää jatkossa tätä ohjelmaa. Ykkösvaihe, ensimmäinen ohjelmavaihe. Siinä on todellakin suunniteltu tätä itse ohjelmaa ja muodostettu sitä, perustettu tätä toimintaa ajatukselle – Kyseessä oli perinteisesti opiskelijoiden Erasmus-ajatus, joka heti herättää ajatuksen liikkuvuudesta. Ensimmäinen ajatus ja ensimmäinen vaihe, se omistettiin toiminnan käynnistämiselle. Siinä perustettiin ajatukselle, että jos haluaa olla hyvä yrittäjä, eh, siihen tarvitaan eh, kokemusta. Jotta saa kokemusta, eh, sitä saa hyvin, jos on mentori ja tämä voisi olla sitten jo toimiva yrittäjä. Eli yhdistetään ne, jotka haluavat tulla yrittäjiksi niiden kanssa, joilla on kokemusta kokeneita yrittäjiä. Tämä oli päämotiivina tässä ensimaiheessa ohjelmassa. Sitten menimme seuraavaan vaiheeseen ja seuraava vaihe oli määrällinen vaihe, eli rekrytoitiin niitä, jotka voivat perustaa yrityksen ja jotka ovat halukkaita valmentajia näille ihmisille Tämä oli selkeästi tämän kakkosvaiheen henki. Se tarkoitti myös sitä, että perustettiin välittäjäorganisaatioiden verkosto, koko Euroopan kattava verkosto, joka voi hoitaa tehtävän. Asiaa ei voida hoitaa yhdessä toimistossa, ainoastaan Brysselissä esimerkiksi. Tämä on sellaista toimintaa, joka, jossa tarvitaan syvälle menevää ymmärrystä ja yhteyksiä paikallisiin tilanteisiin eri jäsenmaissa, eri alueilla. Ja siitä syystä välittäjäorganisaatioiden ne verkosto on olennaista kakkosvaiheessa. Se on olennainen tekijä tässä. Ilman niiden kokemusta tämä ohjelma ei olisi onnistunut niin hyvin kuin mitä se on tähän mennessä onnistunut. Ja sitten kolmas vaihe, ja voisimme sanoa, että se on tämänpäiväinen vaihe, tämänhetkinen vaihe. Siinä keskitytään hyvinkin paljon laatuun. Eli toiminta käynnistettiin, sitten keskityttiin määrään ja sen jälkeen keskitytään laatuun. Laatu, sitä voidaan tarkastella eri näkökulmista. Ensinnäkin itse verkoston laatu. Me saimme kuulla että välittäjäorganisaation organisaatioiden laatu ei ole tasainen koko Euroopassa. Meidän pitäisi parantaa laatua myös menettelyjen osalta, samoin kuin hakijoiden ja vastaanottajayritysten laatua on syytä parantaa. Voi olla sellaista vaihtoa, jolla ei ole paljonkaan arvoa, tai sitten sellaista vaihtoa, jo me kuulimme juuri näitä esimerkkejä siitä, että saadaan paljon lisäarvoa vaihdosta. Ja nyt meidän pitää katsoa myös tulevaisuuteen. Mikä voisi olla seuraava kehitysvaihe tässä ohjelmassa? Meidän mielestämme, eh, mennäänkö tässä nyt seuraavaan kuvaan, meidän mielestämme on tiettyjä kriittisiä näkökohtia, joita pitää tarkastella. Ensimmäinen niistä on itse ohjelman arviointi. Me kuulimme äh, komission edustajalta jo tästä. Tässä on äh, hyvin olennaisia näkökohtia, kun arvioidaan niitä, jotka osallistuvat äh, ohjelmaan. Niitä on hyvin paljon, mutta meidän täytyy katsoa, miten voimme parantaa tätä itse ohjelmaa ja saada aikaan kriittistä massaa, jota ei tällä hetkellä ole vielä tarpeeksi. Kriittinen massa voidaan saavuttaa kahdellakin tavoin. Lisätään budjettia tai sitten lisätään tehokkuutta. Nämä kaksi näkökohtaa eivät välttämättä mene eri suuntiin. Ne voidaan saavuttaa yhdessäkin. Lisätään budjettia, se on tietenkin tärkeä tekijä. Me olemme sitä jo lisänneet niin, että ohjelma on sisällytetty kosme budjettiin äh, ajatellen seuraavaa kautta, mutta nykyisen äh, kustannusjaon mukaisesti äh, saadaan aikaan vain 1500 vaihtoa vuodessa. Ja meidän mielestämme tätä lukua voitaisiin nostaa merkittävästi, jotta saadaan kriittinen massa, joka tavoitteena on 10 000 vaihtoa vuodessa, niin tämä budjetti ei riitä. Meidän pitää löytää luovia keinoja, joilla voidaan lisätä budjettia Erasmus nuorille yrittäjille ohjelmassa. Tällä hetkellä, jos lasketaan kustannukset vaihtojen osalta 80 000 euroa ja se onkin paljon. Jokainen vaihto siis maksaa tämän verran. Jos lisätään vaihtojen lukumäärää, niin saadaan sitä kautta vähennettyä yksittäiskustannukset per vaihtooperaatio, koska noin 50 prosenttia näistä 10 000 eurosta liittyvät promotion hallinnollisiin ja organisaatiokustannuksiin. Nämä kustannukset eivät nouse, vaikka me nostaisimme vaihtooperaatioiden määrää. Sitten puolet on taas apurahoja, joita annetaan uusille yrittäjille. Siinä budjetin määrä nousisi, mutta se lisää myös ohjelman tehokkuutta merkittävästi ja me uskomme, että jos nyt saataisiin tehokkaammat tulokset, niin päästään kokonaistuloksiin paremmin. Ja lisäksi kun liha, lähestytään uutta ö, eh, yrittäjää, pahin asia, joka voidaan, tai pahin vaikutelma, jonka voimme antaa itsestämme, on, ö, eh, kun sanotaan, että ö, eh, jos haluaa yrittäjäksi, niin pitää käydä läpi järkyttävän monimutkaiset operaatiot, ja äh, se on aivan väärä vaikutelma. Meidän pitää yksinkertaistaa näitä menettelyjä. Kaikkien eurooppalaisten mielestä, jos lisätään hallin, äh, siis äh, hallintonollisen taakan vähentäminen on aina tavoitteena ja tällä tavoin vähennämme hallinnollisia kustannuksia koska ne eivät välttämättä ole aivan ohjelman toimintaan liittyviä. Katsotaan nyt ohjelman arviointia, kun se täyttää viisi vuotta, niin haluaisin ennakoida tästä arvioista jo pari seikkaa. Ensinnäkin, vaikka meille on nyt jo kerrottu, että jos yhdistetään nykyiseen operaattoriverkostoon paikan päällä, se ei ole toteutettavissa, mutta varmastikin jos yhdistettävyys nykyisin olemassa oleviin verkostoihin, esimerkiksi Euroopan yritysverkostoon, se on todellakin mahdollista. Ja tämä on sellaisten toimijoiden verkosto, jotka ovat jo yhteyksissä liiketoimintayhteisöihin ja tekevät töitä, töitä niiden kanssa oman kauppakamariverkoston, niin jäsenillä on myös paljon kontakteja. Kun meillä on 180 välittäjäorganisaatiota tällä hetkellä, se ei välttämättä täytä vaatimuksia, joita on uusilla mahdollisilla uusilla yrittäjillä. Meidän täytyy lisätä lukumäärää myös välittäjäorganisaatioiden osalta. Ja tähän liittyy myös se maantieteellinen kattavuus. Tällä hetkellä se on epätasainen. Meillä on merkittävä määrä välittäjäorganisaatioita eh, tietyissä maissa, joissakin maissa paljon, joissakin taas hyvin vähän. Eli eh, kattavuutta maantieteellisesti voitaisiin parantaa. Ja lisäksi kun katsotaan tämän ohjelman nimeä, se saattaa olla joskus harhaanjohtava, kun viitataan nuoriin yrittäjiin. Siitä ehkä oletetaan, että tämä on, on ohjelma, joka on suunnattu 18-25-vuotiaille. Näin ei kuitenkaan ole. Eli meidän pitäisi muuttaa koko ohjelman imagoa Erasmus-yrittäjille – Erasmus-opiskelijoille samaan tyyliin. Tällä tavoin voisimme muuttaa myös itse ohjelman imagoa. Tällä hetkellä se alkaa olla jo melko tunnettu ja siitä syystä vaihto, vaihtojen lukumäärä on merkittävästi noussut viime kuukausina. Jos katsotaan perinteistä opiskelija Erasmusta. Sitähän on vedetty jo 30 vuotta ja totta kai siitä on tullut jo brändi markkinoilla. Erasmus nuorille yrittäjille, se ei vielä ole brändi, mutta meidän täytyy tätä, tätä miettiä myös. Ja sitten viimeisenä asiana, me voisimme olla myös luovia siten, että yhdistämme uusia näkökohtia Erasmus eh, nuorille yrittäjille ohjelmaan. Nyt pitäisi löytää uusia keinoja, joilla voidaan helpottaa nuorisotyöttömyyttä. Sehän on koko ajan nousussa joissakin jäsenvaltioissa hyvin dramaattisesti. Nuorisotyöttömyys eh, työttömyydellä on montakin näkökohtaa, mutta tärkeää olisi, että ihmiselle annan, annetaan mahdollisuus perustaa oma yritys. Tässä ei, tar, tässä ei tarvitse kohdistaa toimia pelkästään työllisyyteen, vaan voisimme miettiä myös yrittäjyyttä keinona helpottaa nuorisotyöttömyyttä. Tämä mainittiin jo, jos menemme konkreettisesti tähän esimerkiksi on äh, sijoitettu merkittävästi rahaa, 6 miljardia itse asiassa, toimiin, joita kehitellään jäsenvaltioissa jäsenvaltioiden vastuulla niin, että saadaan helpotettua nuorisotyöttömyyttä. Me keskustelemme jo ähm, epävirallisesti tiettyjen jäsenvaltioiden kanssa, jotka haluaisivat ähm, kopioida tällaisen ohjelman mallin äh, käyttämällä ja käyttäisivät omaa rahansa ja lisäisivät sitten resursseja tähän hankkeeseen. Jos me olemme luovia, niin ei pitäisi katsoa ainoastaan kosmen varoja, koska ne ovat rajalliset. Ja huolimatta parlamentin jäsenten ponnisteluista. Epäilemme, että ne eivät kovinkaan paljon nouse tulevalla kaudella, mutta meidän, meidän pitäisi käyttää myös jäsenvaltioiden resursseja, jotka ovat tarjolla samoihin tavoitteisiin, jotta voimme lisätä tämän ohjelman kapasiteettia. Tämä on sellainen ohjelma, joka voi antaa ratkaisun moneenkin ongelmaan. Se tarkoittaa, että kansalaisetkin hyväksyisivät sen, että käytetään näin menestyksekkääseen ohjelmaan julkista rahoitusta. Yes, thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia herra Abruzzini. Ja sitten seuraava puhuja, Anne-Maria Mäkelä. Hän on projektipäällikkönä Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Olkaa hyvä. Innokkaan odotamme kuulevamme, mitä teillä on sanottavaa. Members of European Parliament. Uh, Kiitokset, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On suuri ilo olla täällä eh, puhumassa meidän korkeakoulumme puolesta, Seinäjoen yliopiston puolesta ja myös sitten nuorten yrittäjien ohjelmasta. Minä tulen Etelä-Pohjanmaalta Suomesta ja se on Suomen yrittäjien kehto. Meidät tunnetaan siitä, että olemme itse itsemme pomoja tuolla alueella ja näin me sitten kiinnitämme paljon huomiota yrittäjyyteen ja tämä ohjelma vastaa hyvin meidän alueellisiin tavoitteisiimme eli PK-yritysten tukemiseen. Meillä on 17 18 000 pk-yrityksiä, joista 98 on todella mikroyrityksiä tai tosi, todella pieniä yrityksiä. Me johdamme tätä Euroopan kumppanuusohjelmaa. Meillä on myös muita kumppaneita yhdistyneestä kuningaskunnasta, Espanjasta ja Italiasta. Ja tähän kuudenteen hankkeeseen, jonka, johon, jota olemme hakeneet, niin me olemme laajentaneet tätä ohjelmaa myös Portugaliin ja Ruotsiin. Me olemme aloittaneet tämän hankkeen vain suomalaisena välitysjärjestönä. Ja kuten olemme jo kuulleet, niin on mahdoton pitää yllä tällaista ohjelmaa, jos ei ole kumppaneita muualla Euroopassa, joten me olemme laajentaneet myös muihin maihin. Ja siitä me olemme olleet todella tyytyväisiä ja myös olemme tyytyväisiä kaikkiin niihin muihin järjestöihin, joiden kanssa me olemme tehneet työtä. Me olemme keskittyneet matkailuyrityksiin ja siellä pk-yrityksiin. Me siitä, siitä syystä, että pk-yritysten täytyy parantaa hallinnointi kykyään, ne tarvitsevat myös kansainvälistä näkemystä ja niiden täytyy myös käyttää muista maista tulevien näkemyksiä ja ajatuksia kehittäessämme työtämme ja matkailun kehittäminen myös parantaa alueellisia hankkeita ja alu- koko näillä omilla alueillamme. No niin, joten minä haluaisin nyt hyvin myönteisiä uutisia teille ensiksi kertoa. Tämä on siis aivan mahtava ohjelma. Siinä on konkreettiset tavoitteet ja minä olen ollut hyvin monissa hankkeissa mukana, mutta tästä, tässä ohjelmassa todellakin yrittäjät näkevät tulokset suoraan, ei tarvitse odottaa tolkulla, vaan tulokset näkyvät oitis. Me saamme kysymyksiä uusilta yrittäjiltä voinko minä vai osallistua tähän toiseen vaihtoon tai sitten vastaanottavalta yritykseltä, voiko siitä tulla uusi yritys ja voiko se lähteä itse tähän vaihto-ohjelmaan, koska tästä ohjelmasta ollaan niin kovasti innostuneita. Ja jos sitten antaa yhden tunnin yrittäjälle, niin saa itse asiassa kaksi tuntia takaisin, joten todellakin saa takaisin tuon ajan, jota on käyttänyt tähän ohjelmaan. Muutama menestyksekässä kokemus tähän ensiksi. Ensimmäinen toiselta järjestöltä Suomesta nuori yrittäjä vietti aikaa tuon yrityksen kanssa ja nyt sitten edustaa tuota yritystä Kiinassa, joten kansainvälisillä markkinoilla tehdään työtä, yhteistyötä ja sitten toinen on matkailu eh, alalta Jukka Katajarahko, nuori yrittäjä, meni neljäksi kuukaudeksi Espanjaan vaihtoon ja tuon vaihdon aikana hän on myös pystynyt eh, laajentamaan työtään, yritystoimintaansa myös Espanjaan ja on, tekee hyvin läheistä yhteistyötä juuri tuon vastaanottavan yrityksen kanssa. Ja ennen tätä kuulemista me teimme tällaisen lyhyen tutkimuksen näissä eri järjestöissä. Se lähetettiin kaikille niille, jotka saivat kutsun osallistua verkostokokoukseen viime helmikuussa ja me saimme 42 vastausta tähän ja monet olivat kaksi, yksi kaksi tuntia päivässä tässä hankkeessa yrittäjävaihdossa tilanne muut vaihtuu. Esimerkiksi aluksi kun liityimme tähän ohjelmaan, niin meidän täytyi enemmän aikaa uhrata tälle saadaksemme asiasta tietoa välitettyä, mutta nyt kun tämä on toiminnassa, niin yrittäjät sitten välittävät tätä tietoa itsekin suullisesti eteenpäin ja näin ollen tätä markkinointityötä ei tarvitse niin paljon enää harjoittaa. Mutta Tietysti tämä riippuu myös yrittäjistä ja minä luokittelisin nämä nuoret yrittäjät ja uudet yrittäjät, jotka osallistuvat tähän hankkeeseen kolmeen ryhmään. Ensiksi ne, jotka ovat oma-aloitteisia yrittäjiä, tietävät mitä haluavat ja heillä on tavoitteet mielessään ja he todellakin etsivät tällaista parasta mahdollista vastaanottajaa tälle tarkoitukselleen, joten ei, ei heillä ole niin paljon tuen tarvetta. Sitten toinen luokka puolestaan onkin, ovatkin ne, jotka ovat hyvin innokkaita, mutta tarvitsevat apua yrityssuunnittelussa tai varsinaisessa toiminnan suunnittelussa tuolla vastaanottavassa yrityksessä tai sitten kielen kanssa. Ja sitten on vielä tämä kolmas luokka, ne yrittäjät, jotka haluavat saa äh, vielä tämän tässä lisää äh, tukea ja me kohdettamme huomiomme tähän ensimmäiseen luokkaan. He, he ovat se, mutta emme tähän viimeiseen niinkään, koska oma-aloitteisuutta tarvitaan. Haasteellisin kohta tässä ohjelmassa tosiaan onkin juuri houkutella näitä vastaanottavia yrityksiä, mutta uskon, että kun me olemme saaneet nuo vastaanottavat yritykset mukaan, niin ne haluavat myös sitten ryhtyä useamminkin tähän hankkeeseen. Eli tämä on se ensimmäinen kynnys, joka täytyy, jonka ylipäätään täytyy päästä ja sitten kyllä ohjelman eh, sisällä pysytään meidän kokemuksemme mukaan. Ja sen jälkeen toinen haaste on tuon kuuden kuukauden vaihdon vaikutus. Ja tässä palautteessa me saimme kuulla, että tuon yrittäjän täytyy, jos ajattelee omaa yritystään, perustaa suht nopeasti tuon vaihdon jälkeen ja, pysyä kuusi kuukautta tai aina yhteen vuoden ajan tuossa ohjelmassa mukana. Ja seuraavaksi sitten tässä jo mainittiinkin järjestelmän yksinkertaistamisesta. Se on toki yksi haaste myös ja sekin on toive parantaa tätä ohjelmaa. Eli jos ajattelemme näitä IT-välineitä, sitä hallinnollisesti on käytetty tietysti ja on ollut tiettyjä teknisiä ongelmia. Ja uskoisin, että tilanne on vähän muuttunut kyllä jo viime vuodesta ja mennyt parempaan suuntaan, mutta edelleenkin tässä on suurtakin haastetta tietyille yrittäjille, varsinkin vastaanottaville yrittäjille. Ne he haluaisivat täyttä palvelua välittäviltä järjestöiltä, joten välittävät järjestöt auttaisivat hakemusten tekemisessä ja koko hankkeen läpi viemisessä. Nuoremmat ovat jo vähän toisessa tilanteessa. He ovat hyvin innostuneita ja motivoituneita ja voivat myös pärjäillä näiden teknisten ongelmien kanssa. Ja sitten taas muista haasteista välittäjäjärjestöistä. Nuo talousarviorajoitteet, erityisesti tuet uusille yrittäjille, koska talousarviovarat vain loppuvat ja uusien yrittäjien täytyy odotella seuraavaa kautta rahaa varten ja joskus on vaikeaa myös sitten selostaa tuolle vastaanottavalle yrittäjälle, että nuori yrittäjä ei voi saapua, sillä rah- seuraava rahoituskausi alkaa vasta puolen vuoden päästä. Ja sitten on muutamia järjestöjä, jotka eivät toimi kovinkaan aktiivisesti itse. Ja sitten on vielä nämä uudet tulijat, eli tämä viides jakso, joka alkoi helmikuussa tänä vuonna, eli ne, jotka ovat ohjelmalle täysin uusia, niin siinä tietysti kestää hetken ennen kuin eh, he tutustuvat riittävän hyvin näihin välineisiin, IT-välineisiin. Eli täytyy käyttää aikaa myös neuvon antamiseen näille uusille edustajille, miten kaikkia näitä välineitä oikein käytetäänkään. Ja sitten, mikä auttaisi näitä välittäjäjärjestöjä tämän Erasmus-hankkeen tehokkuuden takaamiseksi? No näiden IT-välineiden yksinkertaistaminen, mutta tietysti maatason välittäjäjärjestöjen yhteistyö. Meillä Suomessa on vain kolme tällaista järjestöä ja me teemme hyvin tiivistä yhteistyötä kyllä, joten me teemme tällaisia yhteisiä lehdistökampanjoita ja sen sellaista, mutta tietysti sitä voisi tehostaa vielä entisestään. Ja sitten tietysti enemmän tarvittaisiin päätöksentekoa, valtaa, unionin kumppanuuteen. Nyt meillä on tämä 10 prosentin rajoitus. Sen sisällä toki voimme toimia, mutta jos on kumppaneita, jotka eivät oikeastaan saa riittävästi hakemuksia näiltä uusilta yrittäjiltä, niin silloin pitäisi pystyä siirtämään nuo rahat niille kumppaneille, joilla on paljonkin uusia hakijoita. No, sitten vielä, mitä me olemme oppineet tästä ohjelmasta. No, haluaisin korostaa sitä, että joskus tämä nimen käyttö, ohjelman nimen, nimien käyttö on hankala. Erasmus on monien mielestä opiskelijavaihto-ohjelma ja myös sitten nuoret yrittäjät, nuoret ajattelevat, että tosiaan, tai monet ajattelevat, että täytyisi olla todella nuori, siis ikä iältään eikä yrittäjä vuosiltaan, joten se on kyllä vähän har- aika harhaa johtajaa, johtavaa. Ja me haluaisimme myös korostaa näitä yhteisiä mm, mm, mainostuskeinoja, järjestöjen yhteisiä keinoja, maakohtaisia ohjelman mainostus hankkeita kaikkien välittäjäjärjestöjen kanssa yhdessä. Ja sitten läheinen yhteistyö yrittäjäjärjestöjen kanssa. Mm, tämä on tietysti, meidän on, kysymyksemme on tietysti tuo yliopistopuoli, mutta, mutta meillä on kauppakamareita, erilaisia järjestöjä ja alueellisia liike-elämän keskuksia ja me olemme myös sitten saaneet tähän Euroopan yrittäjäliitolta tukea yhdistyneestä kuningaskunnasta, joten me kyllä pyrimme tekemään yhteistyötä monien kanssa läheisemmin. Kuten jo olemmekin kuulleet, niin ohjelmassa keskitytään näihin tämän, tämän tulevaisuuden kannalta merkittävän yritys, uusien yritysten luomiseen ja haluaisin puhua vielä näistä alakohtaisista erityishankkeista. Meidän tapauksessamme hankkeen kuvaus keskittyy matkailuun, mutta meidän täytyy silti hyväksyä hakemuksia myös muilta liike-elämän aloilta, mutta perustelluista syistä me tosiaan korostamme erityisesti juuri näitä erityisiä liike-elämän muotoja. Eli tässä on kyse siitä, että voimmeko me tosiaan kiinnittää huomiota me erityisesti juuri näihin aloihin. Ja sitten ottaisin huomioon, että nämä välittäjäjärjestöt, kuten olemme jo kuulleetkin, meillä on kaikenlaisia välittäjäjärjestöjä, jotka tekevät yhdessä työtä ja ne tietävät myös, miten ohjelmaa hallinnoidaan ja miten yrittäjien kanssa toimitaan. Ja tämä yhteistyön kokemus pitäisi ottaa huomioon, kun uutta, mm, uuteen kauteen ryhdymme. Ja työtoverini ovat ehdottaneet myös pidempiä hankeaikoja 24 kiinni aikaisemmin 21, mutta puhuttiin jopa siitä, että hankeajan pitäisi olla 3-5 vuotta, jotta saataisiin jatkuvuutta yrittäjien kanssa ja tavoitteiden kanssa. Ja sitten tuosta maantieteellisestä alasta tämän tyyppisiä hankkeita ja aloitteita on tullut ennenkin unionin ja Brasilian välisestä vaihto-ohjelmasta ja me olemme ajatelleet, että voisimme käyttää tätäkin ohjelmaa hyväksemme, mutta sitten ajattelimme, että tuon ohjelman varat on käsi, rajoitettu 350 euroon per kuukausi ja meidän mielestämme se kyllä tappaa koko ohjelman, koska tuolla määrällä ei saa yrittäjiä houkuteltua mihinkään, mutta kuitenkin on hyvä, että tämän tyyppisiä aloitteita laajennetaan ja olen Vietnamissa ja Kaakkois-Aasiassa muuallakin tätä ohjelmaa vienyt eteenpäin. Sielläkin haluttiin tämän tyyppisiä ohjelmia ja aloitteita nähdä. Meillä on ollut edustajia myös Yhdysvaltain suunnalta ja he myös haluavat tutkailla tämän tyyppisiä kumppanuusohjelmia myös vietnamilaisissa yrityksissä Yhdysvalloissa. Mutta näin kiitän teitä. Ja vielä korostaisin sitä, että tämän tyyppistä ohjelmaa tosiaan tarvitaan ja tämä on hyvin konkreettinen käytännönläheinen ohjelma. Kiitän. Yes, thank you very much. Uh... I'm happy se... Te tässä totesittekin, että Eurooppa on johtoasemassa Euroopan parlamentti ja sanotaan aikaan ohjelma, jolla todellakin voidaan hoitaa työttömyysongelmaa. Ja nyt pitäisi aloittaa keskustelu. Onko kysymyksiä, pyyntöjä parlamentin jäseniltä? Olkaa hyvä. Herzog, please. Herzog. Someone can guess that if the Kiitoksia. Äh, niin, äh, jos täällä nyt äh, kaksi tuntia kuunnellaan, niin ehkä halutaan myös sanoa jotakin. Minä olen tosi tyytyväinen, että olen täällä. Ensimmäistä kertaa me puhumme eri, erityisesti Erasmuksesta nuorille yrittäjille. Tämä liittyy nimenomaan säädökseen, joka liittyy pk-yrityksiin ja pienyrityksiin. Minä olen ollut mukana allekirjoittamana allekirjoittamassa sitä, että tästä on tulossa pilottihanke. Nyt on nähty, että tämä on hyvin menestyksekäs ohjelma. Se on aivan käsin kosketeltava. Siinä näkyy, miten se on onnistunut. Minä olen ollut teidän kanssanne vastaanotossa jossa eh, oli todellakin siellä tilaisuudessa eh, paljon edustajia. Italialainen, eh, joka oli isäntäyrittäjä ja espanjalainen nuori yrittäjä tuli Barcelonasta. Ajatuksena oli, että opetellaan suolaisen jäätelön teko ja siitä saatiin todellakin erinomaisia tuloksia ravintoloita ajatellen. Erinomaista nähdä, miten paljon innovaatio tässä hankkeessa on. Sen pitäisi jatkua. Ja minun kysymykseni komissiolle, herra Weinbergerille, miten voisimme paremmin edistää tätä hanketta yhdessä, kun haluamme torjua nuorisotyöttömyyttä. Parlamentilla ö, tämä on hankkeena Erasmus nuorille yrittäjille. Sen pitäisi olla todellakin ö, kärjessä tässä lippulaivana. Haluaisin kysyä myös siitä, miten saadaan aikaa tehokkuutta. Ehkä sitä pitäisi todellakin saada lisää, mutta kun on nuoret yrittäjät ovat lisää nuoria yrittäjiä, ehkä se myös edesauttaa tätä hanketta. Ja haluaisin painottaa vielä asiaa, josta ei puhuttu paljonkaan, Kyse on eh, PK-yritysten eurooppalaistumisesta eh, iästä riippumatta. Meidän pitäisi keksiä myös, miten me parlamenttina voisimme edistää tätä eh, ohjelmaa. Emme halua jäädä ulkopuolelle tällaisesta menestystarinasta, koska sen perusta on todellakin parlamentissa, vaikka herra Weinberger antoi meillekin hyviä neuvoja, mutta me olemme tosiaankin tässä mukana. Parlamentin pitää olla tässä asiassa ja siitä syystä niin varmasti on paljon kulttuurialan, digitaalisen alan pk-yrityksiä, talousalan yrityksiä, eivätkä nämä ihmiset välttämättä tiedä näistä hankkeista – Eh, ehkäpä meidän pitäisi myös sisäisesti edistää tätä erinomaista työtä. Eh, yritetään löytää nämä nuoret yrittäjät kaikki omista maistamme ja voimme jakaa tällä tavoin menestystarinan. Kiitos. Kiitos Rova Herzog. Se näyttää, että pilottihankkeemme, jonka laitoimme liikkeelle, ovat menestyksekkäitä. Kiitos myös koordinaattoreille, jotka ovat tätä aina tukeneet. Angelika Wertman. Kiitos. Minäkin haluaisin kehua ohjelmia ja hankkeita. Konkreettista, konkreettisesti kaksi kysymystä Weinbergerille. Siis minua kiinnostaisi, että mikä on menestysaste prosentuaalisesti. Eli ohjelma toteutetaan, mutta kuinka monet näistä ovat sitten viiden vuoden päästä vielä yrittäjänä aktiivisina. Tämä olisi tärkeä näkökohta nähdä, että miten näitä voidaan tarkastella näitä asioita jäsenvaltiokohtaisesti ja ehkä laajentaa ohjelmia tämän perusteella. Sitten toinen kysymys, onko aloitteita, onko harkittu, miten pitkälle tätä ohjelmaa voitaisiin viedä kriisimaihin, Espanja, Portugali, Kreikka. Siellä on hirvittävä nuorisotyöttömyys. Olen vakuuttunut, että hyvillä ideoilla voitaisiin taloutta saada piristettyä ja nuorisotyöttömyyttä vähennettyä. Tätäkin pitäisi miettiä. Danke, kollegin Trüppel bitte. Kollega Trüppel. Kiitokset. No, tuskin on suuri yllätys, että kysyn suurin piirtein samansuuntaista kuin äsken minua ennen puhuneet. Mielestäni on hyvä havaita, että ainakin suurin piirtein tämä on ollut menestys, kuten Erasmus-opiskelijavaihto-ohjelma myös, joten Tämä vaihtojärjestelmä, sen kautta saamme ihmisiä tutustumaan toisiin ja saa myös tutustuttamaan nuoria ihmisiä yrityksiin ja yrittäjyyteen. Se on hyvä asia. Ja nyt me olemme tässä käsittelemässä tämä todella tärkeä asia, eli tuota työttömyyskysymystä, ja haluaisin komissiota erityisestikin kuulla siitä, että kun te puhutte nyt tästä etupainotteisuudesta voit, budjetissa voi sitten tehdä enemmän tämänkin ohjelman tiimoilta, jotta se laajentuisi vielä menestyksekäämmäksi hankkeeksi? Eli minkälaiset talousarviovalmistelut komissiossa ovat käynnissä? Ja vielä sitten tuo parempi mainontapuoli ja hankkeen eteenpäin vieminen. Minkälaisia ehdotuksia teillä oikeastaan olisi? Mitä meidän pitäisi tehdä? Mitä, miten voisimme edetä paremmin tässä mainontakysymyksessä? Ja totta kai on tiettyjä maita, jotka ovat menestyneet suorastaan hienosti, mutta jotkut taas eivät oikeastaan alkuunkaan, joten mitä me voimme tehdä. Tässäkin jo kuulimme puhuttavan kriisimaista, mitä erityisesti niissä voitaisiin tehdä lisää. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Minun kysymykseni esittelijänä, tai esittelijälle vain Perkerille, mitä summia nyt tarvitaan, jotta 2014 vuonna voitaisiin ohjelmaa viedä eteenpäin jatkaa? Herra Weinberger, olkaa hyvä. Thank you very much for the huge... Kiitoksia kovasti, että olette niin kiinnostuneita näistä ehdotuksista. Niin kuin sanoin, tällä hetkellä me valmistelemme eh, tätä eh, tarkastelua, arviointia näistä viidestä vuodesta. Me haluamme katsoa, mitkä olivat menestystekijöitä, mitkä rajoittavia. Ja nämä kysymykset, eh, niihin saan vastaukset vasta jälkeenpäin, varsinkin kun katsotaan pitkän aikavälin vaikutuksia viiden vuoden jälkeen. Ei ole niin viisi vuotta sen jälkeen, äh, kun on äh, toimittu, äh, vuoden, yhden vuoden jälkeen kyllä on, mutta sitten ei ole niistä pitkän aikavälin tuloksista sanottavaa. Mutta täytyy sitten katsoa, mitkä ovat vaikutukset myöhemmin, puolitoista vuotta. Sen jälkeen, kun tämä pilotti alkoi, me teimme vaikutus vaikutusten arvioinnin me valmistelimme ohjelman oikeusperustaa silloin, ja silloin tuli aivan selväksi, että taloudellinen vaikutus voi olla merkittävä. Analyysi osoitti aivan selvästi, että jos on kaksi ö, uutta yritystä ja kansainvälistymisen kautta, innovaatioiden kautta ö, saadaan aikaan työpaikkoja myös, eli vaikutus oli aivan valtava arvioiden mukaan, mutta meidän täytyy osoittaa nyt, miten se on toteutunut. Tämä on siis osa arviotamme. Niin ehkä voin puhua vielä kysymyksestä, joka liittyy eri maihin. Itse asiassa me näemme, että 40 prosenttia suhteista ovat kahden maan välillä ainoastaan. Ja Espanja, Italia, pahimpia kriisimaita – Eli kiinnostusta on varsinkin etelästä näihin ohjelmiin. Ja niin, siellä on menestytty myös juuri Etelä-Italiassa varsinkin on esimerkkejä menestyksestä, mutta pääasia tässä on, että joissakin, joillakin mailla on vähemmän vaikutusta, mutta Joissakin maissa on enemmän välittäjäjärjestöjä, joissain maissa enemmän. Ja tämä tietenkin vaikuttaa siihen, miten onnistutaan eri vaiheissa hakemuskierroksilla. Emme voi, meillä ei ole budjettia kaikkiin riittävästi. Ja hyvin tärkeää tämän ohjelman edistämisessä on onko sitten tuottavaa edistää merkittävästi, jos silloin saa paljon rekisteröintejä, mutta emme voi täyttää odotuksia, koska meillä on budjettirajoitukset. Tällä hetkellä meillä on äh, korkeintaan 700 vaihtoa vuodessa ja edelleen noin 2000 hyväksyttyä äh, valmista hakemusta äh, tietokannassa ja tämä tarkoittaa sitä, että seuraavaksi kolmeksi vuodeksi me olemme jo ihan täyteen buukattu. Jos edistämme vielä, tietenkin pitää edistää imagon takia, mutta jotta saamme lisää yrittäjiä tämän piirin, se ei välttämättä ole kovin tuottavaa. Ja sitten kysymys siitä, että ja, laajennetaanko muihin maihin. Me olemme, olemme laajentaneet kaikkiin muihin Keski-Euroopan maihin. Meitä on jo 36 maata mukana, joten äh, kiitoksia vain äh, näistä kyselyistä myös, joita äh, Suomen kollega esitti. Pari tuntia päivässä se ei riitä. Se, se ei ähm, riitä kriittiseen massaan. Meidän pitää pystyä saamaan riittävästi välittäjä järjestöjä, jotka käyttävät 5-6 tuntia päivässä eh, ohjelman parissa työskentelyyn, koska silloin pystytään olemaan tuottavia. Se on hyvin tärkeä takia. Ei se tarkoita sitä, että edistystoimia ei pitäisi olla, mutta niitä pitäisi tehdä oikea-aikaisesti. Me tarvitsemme lisää budjettia, jotta voimme olla tuottavampia ja sitten voimme edistää myös toimintaa. Tietenkin ähm, nuorisotyöllisyys on tässä tärkeitä tavoitteita. Me olemme nähneet, että työttömyys äh, toiminta ja se, että äh, ihmisiä saadaan äh, yrittäjyyteen mukaan. Sellaisia aloitteita on jo ollut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Monissa tapauksessa ne ovat onnistuneet aika hyvin, mutta Olemme nähneet myös, että kriittinen menestystekijä, että nämä säilyisivät yli eh, kahden vuoden ajan. Ja tässä tekijänä on juuri valmistelu, hyvä valmistelu, jotta ei epäonnistuttaisi. Tämä on siis eh, hyvin tärkeä asia. Meidän täytyy miettiä myös skaalaituja, mittakaavaituja ja edelleen pitäisi eh, toiminta parantaa. Meillä on komissiossa henkilöstöresurssipula. Meillä on hyvin vähän ihmisiä tämän asian parissa. Meillä on tietyt hallintovaatimukset, jotka tulevat varainhoitoasetuksesta. On vaikea siirtää budjettia jäsenten kesken meillä on äh, paljonkin taakkaa tässä suhteessa. Ja äh, voin suoraan sanoa, että komissiossa meillä ei ole riittävästi henkilöstövoimavaroja, jotta voisimme täyttää kaikki ne tarpeet, jotka pitää täyttää, kun haluamme näitä ohjelmia rakentaa. Eli meillä, äh, meillä on tällainen skaalaongelma. Tämä liittyy myös siihen, että on erikoistumista, mutta jos meillä on rajallinen budjetti, me haluamme, että jokainen välittäjäjärjestö on aktiivinen tietyn tuntimäärän päivässä. Me emme voi mennä hyvin laajalle ja samaan aikaan hyvin syvälle alakohtaisesti. Meidän täytyy pitäytyä tässä yleisötason lähestymistavassa. Ja jos nyt palataan kriittiseen kysymykseen, mikä on oikea suuruinen budjetti. Toisaalta meillä on hakemuksia tälle vuodelle 35 miljoonaa euroa ja meidän budjettimme on viisi. Tässä on äh, suhdeluku yhden suhde seitsemään. Koskaan ei tiedä ennen kuin on käyty läpi näitä hankkeita, äh, kuinka moni niistä täyttää vaatimukset. Aikaisemmin 50 prosenttia sanotaan, että saamme hyviä hankkeita, 17-18 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa, että tarvittaisiin 2013 jo näin paljon rahaa. Kiinnostus on nousussa. Meillä on enemmän ehdotuksia kuin aikaisemmin. Kyse on myös siitä, että ohjelma tulee tunnetummaksi, mutta kun puhutaan kymmenestä tuhannesta yrittäjästä vuodessa, mikä on tavoitteena 2020 mennessä, Vera Abruzzini mainitsi, että meidän pitäisi vähentää yrittäjälukumäärää. Tämä on aivan totta, jotta me voimme hoitaa asian. Mutta meillä on tietyt rajat. 3-4 tuhatta euroa maksetaan per yritys, jos halutaan myös toimivia välittäjäjärjestöjä, niiden pitäisi, niin, tämä maksaa myös. Ja meillä on tietyt rajat, esimerkiksi 7000, eh, eh, mutta eh, se tarkoittaa 10 000 kertaa 7 000. Ja tällä hetkellä meillä on vain 50 miljoonaa seitsemälle vuodelle, että kyse ei ole 10 tai 20 prosentista, niin kuin Kreutzmann sanoi. Meidän pitää lisätä myös henkilöstöresursseja komissiossa. Osittain asia hoidetaan ulkoistamisen kautta, mutta meidän täytyy olla realistisia, jos asioita ei voi muuttaa, eh, niin silloin eh, ei ole mitenkään realistista, että meidän henkilöstöresursseissamme eh, saisimme asiat hoidettua. Eli tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy pitää asia tasapainossa. Kiitoksia kuitenkin tuestanne kovasti ja menemme varmasti tähän suuntaan niin nopeasti kuin pystymme. Emme ota liikaa riskejä. Kiitos. Kressle ja Brenkovic vielä kysyvät ja sitten keskustelu päättyy. Paul, uh, just, just a few points. Croatia has been in... Muutama kohta Kroatia on ollut mukana Erasmus-ohjelmassa nuorille yrittäjille helmikuusta asti kilpailukyky- ja innovaatio-ohjelmien alla – ja paikallinen yhteyspiste on Kroatian kauppakamarijärjestö. Olen ollut heihin yhteydessä, heillä on paljon odotuksia. Erityisesti löydetään isäntäyrityksiä, jotka voisivat auttaa ymmärtämään markkinoiden toimintaa EU-ssa. Miten voidaan toimia markkinoiden paineessa. Tämä on hyvin tärkeä ohjelma, joka varmaan aiheuttaa paljon mielenkiintoa. Ja nyt sitten ollaan siinä vaiheessa, kun koulutetaan ja tiedotetaan. Yritämme auttaa komission yksiköitä tukemaan eh, Kroatian yhteispistettä, jotta se voisi houkutella niin paljon hakemuksia kuin mahdollista tulevaisuudessa. Kollegin Gressle, bitte. Kollega Gressle. Kiitos. sanottiin, että kun rahaa siirretään paikasta toiseen, niin varainhoitoasetus voisi olla ongelma. Mikä artikla varainhoitoasetuksessa estää tällaisia äh, hyödyllisiä asioita? Konkreettinen kysymys komissiolla, mutta sitä ennen vielä kollega Kariga. Äh, también una pregunta muy simple. Ihan vain lyhykäisesti esittäisin seuraavan kysymyksen komission edustajilla ja edustajalle, mikä on Erasmus yrittäjäohjelman täytäntöönpanoaste ja varojen käyttöaste alusta tähän päivään asti. Ja, ja kysymys, että mitä sitten budjetissa 2014 on mahdollista, mitä summia, mitä summia tarvitaan 2014, jotta ohjelmaa voidaan jatkaa menestyksekkäästi? Kollega Weinberger. Yeah, thank you for the comment from Croatia. Clearly, intermediate organizations are on board. Niin, tosiaankin nämä yrityks, nämä välittäjäorganisaatiot voivat varmasti olla pikapuoliin käyttökelpoisia. Ja sitten jos ajattelemme tuota Kreslen kysymystä ja rahoituspuolta, minun täytyy palata tähän asiaan, en tunne asiaa itse mutta palaan tähän kyllä. Minua todellakin kiinnostaisi saada vastaus. Älkää epäröikö, vaan lähettäkää minulle sähköposti. Sie wünscht sich direkte Infos per Mail. Ich, ich. Halutaan suoraa tiedotusta sähköpostilla. No, luvataan se. I have to say that in... No, sitten huomauttaisin, että ensimmäisinä vuosina täytäntöönpanoa aste oli aika alhainen, koska myöskään välittäjäjärjestöillä ei ollut kovin paljon kokemusta asiasta silloin, mutta minä tahtoisin kuitenkin huomauttaa, että me olemme pyrkineet to- toimimaan tulossuuntautuneisesti, eli jos järjestö ei ole onnistunut toimimaan eikä, ja on myös pystynyt vain toteuttamaan vaikkapa 10 prosenttia siitä, mitä alun perin oli ilmoitettu, niin ei sitten tietenkään saa 100 prosenttia rahoituksesta, se tietysti on ihan selvä asia, ja siksi esimerkiksi ensimmäiset kaksi vuotta täytäntöönpanoaste oli aika heikko. Siinä 20 prosentissa varsinaisten maksujen osalta, mutta sitoumukset olivat tietysti korkeammat, eli sinänsä ei ole ollut ongelmia tässä, mutta varsinaisissa maksuissa oli sitten ongelmia sen vähän enemmän, mutta maksusitoumuksissa me olemme 120 prosenttia oikeastaan käyttäneet budjetin, jos se vain mahdollista onkin. Mutta kuitenkin 2014 vuodesta sanotaan, sanoisin seuraavaa, että me arvioimme 17 miljoonaa, sanoisin parikymmentä miljoonaa oikeastaan nyt arvioiden mukaan pikemminkin. Olen tässä nyt vähintään optimistinen voidakseni viedä tätä ohjelmaa näin. Olen myös eteenpäin. Recht herzlichen Dank. Äh, Kiitokset esittelijänä tässä asiassa. Haluan kiittää kaikkia, jotka olivat paikalla tänään ja ovat kertoneet meille, että Euroopan parlamentin alulle saattama ohjelma on ollut menestyksikäs ohjelma. Että, että kansainvälisesti katsoen tätä ohjelmaa jo jäljitellään. Olemme siis eturintamassa ja juuri niillä alueilla, kun meillä on tai niillä alueilla, joilla on suuri työttömyys, niin siellä voidaan saada uusia työpaikkoja. Siinä mielessä haluan kiittää kaikkia asian vaikuttaneita. Pyydän myös tämän talon tukea sille, että ohjelmaa voidaan jatkossakin jatkaa menestyksekkäästi ja nyt sitten puheenjohtajuuden saa kollegalta Hauke. Ja, vielen dank. Ähm, jetzt kommen wir... Kiitos kovasti. Sitten siirrymme käsittelemään toista teemaa, joka varmaan kuitenkin on yhtä tärkeä ja yhtä arvokas. Nuoret yrittäjät ovat osoittaneet, että he voivat käyttää ajan tehokkaasti ja vaikuttavasti, siitä kiitämme heitä. Ja me sitten aloitamme vuosittaisen tapaamisemme niiden virastojen kanssa. Vaikka troikkavälineistähän tässä on ollut myös kyse. Meillähän on nyt äh, ollut liikaa virastoja, jotta ne voitaisiin ottaa kaikki kerralla tänne ja sitten, että kaikki voisivat vielä puhua. Siinä pitäisi olla kamalan pitkä aika käytössä. Eli on nyt jonkin aikaa ollut siis aina Troikka täällä paikalla. Ja Troikka puhuu sitten kaikkien virastojen nimissä. Ja erityisesti siitä, mistä me haluamme keskenämme puhua. Kaikille virastoille relevanteista asioista nimittäin mahdollisesti tartutaan ongelmakohtiin. Tietysti on hyvä kuulla siitäkin, mikä hyvin sujuu, mutta kun aikaa on aika vähän, niin tietysti toivotamme kaikki tervetulleeksi. Haluamme puhua talousarvioesityksestä, jonka komissio on meille kaikille antanut. Se sisältää tietysti talousarviot virastoille. Ja samanakaan haluamme puhua siitä, mitä komissio nyt, kun ajatellaan henkilökuntaa virastoissa – on ajatellut. Siis kaikki tietävät minun kantani, mutta että mitä komissio on tässä matkaan saattanut, niin no joka tapauksessa tästä pitää puhua. Miten virastot ottamat tämän vastaan? Virastojen puolesta puhuvat Rautatieviraston Marcel Feslip, toivottavasti äänsin oikein, en ole ihan varma. maton Kerom. joka on perusoikeusviraston puheenjohtaja Viinistä. Toivottavasti hän ei ole täällä että perusoikeusviraston perusoikeudet olisivat uhattuina. Andrea Amon, joka on sitten varajohtaja ECDCssä tai toimitusjohtajana siellä. Kaikille tervetuloa. Ja nyt herra Ferslip voisi alustaa ensimmäisenä. Uh, thank you very much, Mrs. Haug. Kiitoksia, rouva Haug. Eh, niin Meillä on tämä kaksikielinen nimi verslaip, Siitä voi käyttää kahtakin ääntämisversiota, Verslip tai Verslide. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että sain mahdollisuuden tulla tähän keskusteluun koskien 2014 budjettia yhteinen lähestymistapa täytäntöönpana. Me saimme tämän asiakirjan ennen kokousta ja siinä on yksityiskohtainen katsaus paljon esimerkkejä 2014 kielteisistä vaikutuksista virastoihin. Viime viikolla näimme ehdotuksen 2014 budjetiksi ja meidän virastomme ovat etsimässä nyt keinoja, millä tavoin voimme paremmin, ymmär, paremmin ymmärtää näitä kaikkia lukuja, mutta edelleen olen sitä mieltä, että voin sanoa tällä hetkellä että 2014 katsaus ja myöhemminkin näyttää synkältä. Tässä mennään paljon pidemmälle kuin mitä ajateltiin esimerkiksi jotkut virastot, jotka ovat, niitä on supistettu. Ja siellä on henkilöstöleikkauksia. Me tiedämme, että Komission tarkoitus on käsitellä kaikkien virastojen määrärahoja yhtenä kokonaisuutena, mutta silloin kun jollekin virastolle annetaan lisävaroja, jotta se voi täyttää lakisääteiset tavoitteensa ja tehtävänsä, silloin muiden virastojen määrärahoja leikataan, mutta toisaalta taas siinä kokonaisuus on muuttumaton. Tässä siis 2014 henkilöstölisäyssä kaksi tai enemmän, kun katsotaan muista kokonaisuuks, muita kokonaisuuksia otsakkeessa viisi, ei ole mitään korvauksia, jos lisätään tai vähennetään yhdellä hengellä. Se ei tarkoita, että muiden virastojen pitää vähentää lisää. Te tiedätte, että esimerkiksi oikeusapumies on vaikuttanut tähän ja Silloin siellä on esimerkiksi ollut nämä henkilöstömuutokset enemmän kuin kaksi henkeä. Tämä johtaa sellaisen virastokohteluun, joka ei ole täysin suuntaviivojen mukainen. Me haluaisimme, että suhtautuisi, suhtauduttaisiin johdonmukaisemmin. Lähtökohtana pitäisi olla se, mitä odotetaan virastojen tekevän ja miten ne toimivat yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Me tiedämme, että jäsenvaltiot hoitavat jonkin tehtävän, mutta jos halutaan, että vältetään päällekkäisyydet, niin virastojen tehtävät ovat hyvin tärkeitä. Tästä pari esimerkkiä, jotka löytyvät tuolta kannanotostamme. Ensimmäinen esimerkki Euroopan koulutussäätiö. Sieltä on laskettu, että kahden henkilön henkilöstövähennyksen lisä, lisäyksenä seitsemän hengen vähennys. Ja sitten tänä vuonna jo neljä henkeä ja siitä syystä päätettiin, että lisäleikkauksia ei pitäisi tehdä 2014 mutta edelleen komissio ehdottaa puolentoista hengen leikkausta ja tämä johtuu siitä, että tämä on täysin omarahoitteinen keskus. Tämä on tärkeä tekijä ja tässä otetaan huomioon myös Kroatian mukaan tulo kun kirjoitimme parlamentille huhtikuussa, puhemies Schulz vahvisti, että parlamentti on aina ollut sillä kannalla, että virastojen tehtävät, niillä pitää olla riittävät resurssit, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä. Me olemme aivan samaa mieltä puhemies Schulzin kanssa tässä. Nämä esimerkit osoittavat, että budjetti puhuu eh, hiukan eri kieltä. Te tiedätte, että eh, virastot ovat sitoutuneet eh, siihen, että puututaan tähän vaikeaan tilanteeseen, jossa koko unioni on. Ja paljon on, paljonkin on pyritty siihen, että seurataan toimia ja halutaan saada aikaan selkeitä vaikutuksia. Niinpä on tehty läheistä yhteistyötä komission kanssa ja tämän lisäksi vielä me olemme lisänneet yhteistyötä virastojen kesken, jotta voidaan parantaa laatua ja tehokkuutta työmme osalta. Tästä on paljon esimerkkejäkin tässä asiakirjassamme. Osoitamme, että me pyrimme parhailla, parhailla mahdollisella tavalla hoitamaan näitä resursseja, joita meillä on käytössämme Eh, meillä on kuitenkin tietyt rajat eh, sen mukaan, mitä voidaan saada aikaan. Nyt on eh, turhauttavaa, kun vaikka suhtaudutaan myönteisesti yksinkertaistamiseen, otetaan huomioon virastojen erityislaatu, uusi varainhoitoasetus, henkilöstö, säännöt, ne menevät aivan eri suuntaan. Siinä lisätään nämä hallinnollista taakkaa ja virastojen osalta se vaikuttaa merkittävästi myös operatiivisiin toimiin. Viime vuoden viimeisessä kokouksessa tämän verkoston puheenjohtaja puhui siitä, että emme voi hoitaa niitä tehtäviä, joita meidän pitää hoitaa, mutta meillä on paljon sellaisia virastoja, joilla on vaikea hoitaa tätä tehtäväänsä 2014 vuonna komission pitää miettiä myös sitä, miten tilanne on muuttunut vuoden aikana. Jos budjetti on sitä mieltä, että pitää vähentää Eh, resursseja. Silloin pitää antaa myös hallintoelimille eh, viesti koskien työohjelmia 2013, jos budjettia vähennetään. Eh, tehtävät lisääntyvät vain, ja aina kun virastot tekevät ehdotuksia, että lykätään, vähennetään tai mahdollisesti poistetaan jokin toimi, silloin sanotaan, että sitä ei voi tehdä, koska se on prioriteetti, mutta on vaikea määritellä prioriteetteja, jos kaikki tehtävät ovat prioriteetteja. Todella vaikeata tämä on. On muitakin syitä olla huolissaan ensi vuoden budjetista Esimerkiksi kun muutetaan nämä akkreditoidut Euroopan koulut, että niiden osalta tulevat muutokset, ja tämä tulee kaikki esiin meidän asiakirjassamme. Me mene tämän pidemmälle yksityiskohtiin. Minä osallistuin kokoukseen, jossa käsiteltiin eturistiriitoja. Ines Ajala Sender on siinä esittelijänä ja hän suositteli parlamentille, että koska nyt meillä on säästöpolitiikka meneillään, silloin eh, on eh, selvästi tulossa eh, eturistiriitoja me olemme aivan samaa mieltä tässä asiassa, koska te tiedätte, että meillä on tällaisia ongelmia, kun hoidamme eturistiriitoja ja silloin riippumattomuus on tässä hyvin olennainen kysymys. Siitä syystä virastojen henkilöstö 2014, niissä vähennys ei pitäisi olla enemmän kuin yksi henki. Ja sitten monivuotinen rahoituskehys sen mm, hyödyllinen äh, suunnitteluväline, mutta nyt siitä on tulossa jonkinnäköinen äh, pakkopaita. Ja se jatkuu seuraavaan parlamenttiin ja nämä äh, aukot, joita tässä on, ne, vain nousevat vuosi vuodelta. Ja tässä kuitenkin olisi tärkeää saada virastoverkosto toimivaksi. Haluaisin puhua lyhyesti vielä komission tiekartasta, virastojen tiekartta, siihen äh, kuuluu 90 tointa ja virastot ovat niiden täytäntöönpanossa mukana joko äh, välittömästi tai välillisesti. Ja tämä on hyvin pitkä prosessi, siinä vaaditaan paljon huomiota, paljon äh, välineitäkin. Teemme yhteistyötä komission kanssa ja haluan painottaa hyvin myönteistä yhteistyöhenkeä, jotka meillä on komission pääsihteeristön ja virastojen välillä. Silti virastot ovat huolissaan näistä säännöksistä, joita on laitettu uuteen virastoasetukseen. Nämä mallit ovat vain malleja ja pitäisi olla riittävästi liikkumavaraa niin, että otetaan huomioon virastojen ominaisuudet. Nyt on annettu ehdotukset uudeksi virastoasetukseksi ja hyvin tärkeitä näkökohtia siellä tuleekin esiin ajatellen yhteistä lähestymistapaa. Virastot haluaisivat lähteä vuoropuheluun parlamentin kanssa ajatellen hallinto, hallinnointikysymyksiä, horisontaalisia kysymyksiä. Olemme kuitenkin huomanneet, että ei ole aivan selvää mistä eh, parlamentti on vastuussa tässä eh, tiekartassa. Parlamentin eh, päätöslauselmaa ajatellen vastuuvapautta virastojen osalta. Me olemme kiitollisia siitä, että parlamentti tunnustaa sen, miten tärkeä on virastoverkosto. Ja haluamme kiittää tästä varapuheenjohtaja Tseskovicia. Minun mielestäni meille tämä virastovirkosto on siis tärkeä, mutta Kyse ei ole ainoastaan toimielin äh, vuoropuhelusta, vaan myös äh, johdonmukaisuudesta. Vieressäni on äh, FREstä Martina. Hän on sitten virastojen koordinointi puheenjohtaja ensi vuoden alusta. Äh, hänen täytyy vähentää ensi vuonna henkilöstöä neljällä hengellä, mutta hän tekee sen, koska se on tärkeää. Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että olemme vuoropuhelussa parlamentin kanssa. Teemme parhaamme, jotta voimme parantaa jatkuvasti äh, hallinnoinnin äh, laatua virastojen osalta, mutta nyt olemme todella vaikeassa tilanteessa ja tulevaisuuden näkymät eivät todellakaan ole kovinkaan myönteiset. Kiitoksia kovasti seuraavaksi kollegat, jos teillä on jotakin lisättävää. Kiitoksia. Ja, ähm, vielen dank. Ähm, ich... Kiitos paljon. Mielestä, minunkin mielestä on parempi, kun kolme puhujaa puhuvat peräkkäin. Ja sitten lähdemme keskusteluun kollegoiden kanssa. Herra Kierum, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Uh, I, do, I really don't have much... Uh, niin, kiitokset puheenjohtaja. Minulla ei ole kovin paljon lisättävää tähän. Mielestäni kuulimme jo mainion ja valaisevan kuvan virastojen tilanteesta, joten eipä tästä sen enempää. Oh, This is the same for me. Uh, we have prepared the... Samat sanat. Me olemme luonnostelleet tämän yhdessä, joten tämä oikeastaan sisältää kaiken, mitä tahdoimme halu sanoa. Hyvä, kiitos. Sen lisäksi se, mitä tässä teidän kannassanne, joka esitetään tässä paperissa, se on lisäksi hyvää pohja työlle, Ja sitten kukin valiokunta, joka on kunkin viraston keskustelukumppanin, että sielläkin luetaan hyvin tämä ja tehdään myös johtopäätökset niistä, että myös nämä teemalliset valiokunnat, eikä pelkästään budjettivaliokunnan, että sielläkin seurataan sitten virastoja. Mutta te puhuitte juuri etenemissuunnitelmasta ja uudesta komission toiminnasta. Äh, tästä toteutetaan läheisessä yhteistyössä komission kanssa, mutta että keskustelukumppani ja dialogi parlamentin kanssa puuttuu. No täällä oli työryhmä siihen, mutta sitä ei ole enää olemassa. Sen jälkeen kun sovimme yhteisestä lähestymistavasta, allekirjoitukset kaikkien kolmen toimielimen olivat siellä alhaalla. Sitten kun ne kuivuivat allekirjoitukset, ne sitten tämä työryhmä parlamentissa purettiin. Paras ratkaisu taitaisi olla, jos kirjoitatte puhemiehelle parlamentissa, kuvaatte tilanteen ja sanotte, tarvitsemme keskustelukumppania ja parlamentin puhemies sitten puheenjohtajako- tai puheenjohtajakokouksessa sitten ryhmän puheenjohtajien kanssa puhuu asiasta ja ratkaisu sitten löydetään. sanon ihan neutraalisti sen. Se olisi, tämä sanovat sitten, että tämä on se teidän parlamentaarinen voikumppanimme. Tähän suuntaan se toimia. Eh, puhutte siitä, että ette ole komission lähestymistapaan tyytyväisiä budjettiasiassa 2014 ja näette siellä suuria vaaroja kun ajatellaan mahdollisuuksia, että miten tällä budjetilla kaikki teidän saamanne tehtävät sitten kussakin virastossa todellakin voitaisiin toteuttaa. Komissio on tehnyt ehdotuksen. Sanon teille, että pahempaa on vielä luvassa. Jos näette, mitä neuvostossa ei pelkästään keskustella, vaan jopa on kirjoitettu paperille, miten siellä jälleen kohdellaan virastoja – niin sitten kyllä tulee suru ja pelko puseroon. Ja siinä mielessä uskon, että nyt pikaisesti, en tiedä missä muodossa ja miten tarkasti, mutta tätä olen saanut jo monien vuosien ajan. Että meidän täytyy mennä yksittäisiin ministerineuvostoihin, jotka sitten valtiovarainministeriöministereitään sitten ainakin voisivat edes informoida asiasta että voitaisiin antaa perusteltu lausunto ja kanta. Mitä siellä keskustellaan, mitä siellä on jo esitetty, on todellakin pelottavaa. Ja täytyy myös sanoa, että komissio on osasyyllinen siihen. Mikä sinne virkailijoilla esimerkiksi siellä budjettityöryhmässä on neuvostossa, kun komissio esittää siellä asiakirjoja, jossa esitetään, että tämän vuoden budjetissa verrattuna edelliseen saavat 4 prosenttia enemmän. No hyvä ihme. Jos katsotaan tätä historiallisesti, niin voitaisiin puhua vieläkin suurimmasta plussaprosenteista. 2000 oli 9 virastoa ja 2012 oli 29 virastoa ja nyt on 33. 31 vai 33? No. Eli eiköhän ne ole taivasta pudonneet. Tämä, olen sanonut niin monta kertaa, kun virastoista on puhuttu, eivät ne taivaasta tipu. Niillä kaikilla on oikeusperusta. Oikeusperusta on sellainen, mitä komissio on ehdottanut. Joskus ei pelkästään lainsäätäjän paineesta, joskus komissio on perustanut virastot ja keksinyt. Ja maanantaina aamulla kuulin ympäristöosastolta jotakuta, jotka haluavat hyvin nopeasti viraston, toime, joka sitten seuraisi ja valvoisi ympäristölainsäädännön toteutumista jäsenvaltiossa. Eli vireillä on vieläkin uusi virasto. Miten nyt sitten kollegat tunne, niin eivät ole ollenkaan sitä vastaan, että tällainen käytettäisiin EU vielä, koska tietysti komissio, kun nähdään, että komissio ei pysty johdonmukaisesti valvomaan lainsäädännön toteutumista, sekin vain esimerkkinä. Sitä huolimatta menevät ja neuvostoina sanovat, kaikkien täytyy säästää, meidän täytyy säästää, sitten täytyy virastojenkin myös säästää. Eli Siinä vain komissio on ulkoistamisen trendiä vahvistanut. Tätäkin olen saanut, en tiedä edes miten pitkään. Varmaan siitä lähtien, kun virastosta olen vastannut. Komissio tekee kauneita laskelmia, antaa muille hallintotehtäviä. Tietysti kasvukate otsakkeessa viisi, siellä kasvu pysyy rajoissa toimeenpanovirastoja perustetaan ja keksitään. Ja sitten meille ilmoitetaan, että tämä kaikki on paljon tehokkaampaa, kun perustetaan toimeenpanovirasto. Sielläkin on vapautettu sitten varoja otsakkeesta viisi. Siellä on se operatiivinen budjetti, mitä, siellä, mitä sieltä pitäisi antaa, mitä siellä pitäisi toteuttaa. Ja sitten ovat nämä hajautetut virastot. Ne saavat yhä enemmän tehtäviä, ei pelkästään komissiolta asetuksella tai ohjeilla, vaan tietysti myös lainsäädännön kautta, jota, josta me olemme kaikki keskenämme täällä päättäneet, hyvä ihme. Mutta enemmän henkilökuntaa ei pitäisi olla, enemmän määrärahoja ei pitäisi olla. Miten tämä kaiken nyt pitäisi onnistua, en minä tiedä. Siis ihan sikamaista tämä on suoraan sanoen. Minähän en näitä asioita kaunistele. Dominik Kriki, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Euh, Kiitän puheenjohtajaa. Niin, kiitokset näistä esittelyistä. Tässä on, on esitettävä Jutan ajatuksiin täysi myötätunto ja tuki. En lisää siihen mitään, enkä myöskään poista niistä mitään Parlamentti ja varsinkin tämä valiokunta on kovasti valvonut unionin varojen käytön oikeudellisuutta ja tietysti miettityt näitä virastoja. Parlamenttina me teemme työtä myös muiden valiokuntien kanssa rakentaaksemme unionia parantaaksemme sekä integraatiota, lisäarvoa ja myös toimintakykyämme. Ja myös meillä on tässä tietyt vastuut, jotka komissio on ohjannut virastoille. Ja tästä haluaisin ottaa seuraavat esimerkit keskustelumme kohteeksi. Uskoisin, että ensiksi tuo ilmaturvallisuus, lentoturvallisuusvirasto, se on tärkeä, se on lähes tulkoon omavarainen. Se saa yrityksiltä ja teollisuudelta varoja ja sitten tuo ehdotus tuolle virastolle olisi leikata sitä 50 prosentilla aina vuoteen 2017 mennessä, eli sieltä asiantuntijapaikkoja poistettaisiin, vaikka asiantuntijat todellakin voisivat toimia ja myös rekisteröidä, tuoda näitä tuloja yritysten kanssa tehtyä, tehdyn yhteistyön kautta. Eli nyt komissio pyrkii säästämään asiantuntijoiden erottamisella ja poistamisella tästä järjestöstä, vaikka tätä työtä tarvittaisiin paljon enemmän. Tästä on seuraavat seuraukset. Tästä kustannukset itse asiassa vain nousevat ilmailualan ja lentoliikennealan ajatuks- näkökulmasta, eli kilpailukyky laskee ja tämä teollisuus on laajenemassa nyt paraikaa ja, ja uudelleen järjestelmätäytymässä ja rakentulemassa suhteessa moniin, uusiin, moniin muihin teollisuudenloihin. Ja toiseksi sitten tässä ei oikeastaan synny mitään ö, säästöjä, vaan vähennetään integrointikykyä nykyisellä jäsenvaltioissa – yhtynystyneen kuningaskunnan poikkeuksella ei oikeastaan ole riittävästi asiantuntijuutta käytettävissä. Eli e, tässä nyt käy siten, että kun nämä virastot keskeytettäisiin hetkeksi tai vähennetään niiden kapasiteettia, niin silloin asiantuntijuus vähenee ja silloin niitä kilpailukykyvaikutukset vähenevät e, suhteessa kolmansiin ja myös kustannukset loppujen lopuksi teollisuuden kannalta ja kuljetusalan kannalta todellakin nousevat, että kertokaapas nyt minulle mitä ihme järkeä tässä on. Tämä on aivan idioottimainen ajatus täysin turvallisuuden kannalta, teollisuuden kannalta, talouden kannalta, työllisyyden kannalta, kaiken kannalta. En ymmärrä tästä yhtään mitään. Ja toinen esimerkki olisi sitten seuraava virastojen puheenjohtaja tässä virastojen puheenjohtaja esimerkiksi tuota rautatievirastosta juuri äsken on tullut keskustelemaan tästä uudistuksesta, siis tämä uusi rautatiepaketin uudistus ja muistuttaisin siitä, että liike, tuo kuljettaminen on kuitenkin huomattava osa bruttokansantuotteesta ja myös kuuluu kansalaisten yksin oikeuteen, ja se on tärkeä asia kansalaisuuden kannalta. Ja nyt sitten on ajateltu muuttaa tätä virastoa ja vielä oikeastaan koko sertifiointikyky siltä pois yhteen toimivuuskysymyksistä Euroopan rautatievirastolta virastolle. Eli ja minkälaisia sitten varoja ohjataan tähän? Tällainen tietynlainen 500 000 mm, euron summa pariksi vuodeksi se on aivan naurettavaa, eihän siitä sillä mihinkään päästä. Ja sitten lopulta tarjotaan tällaista itse rahoitus, omarahoitusmahdollisuutta tälle virastolle ja, ja sitten vastuu kasvaa, työmäärä kasvaa myös näiden sertifiointien todistusten myöntämisen myötä. Eli se ei ole mitenkään järkevää. 20 prosenttia myös työntekijöistä on ajateltu viedä pois seuraavan viiden vuoden aikana. En käsitä, pystyykö tämä viraston mukaan nyt sitten toimimaan järkevällä tavalla. Eli tämä neuvoston ja parlamentin lainsäädäntötyö ja johdonmukaisuus on täysin irrealistista näiden virastojen näkökulmasta. Tämä on täysin absurdi tilanne ja vastuuton tilanne. Meidän täytyy nyt sitten tietysti miettiä asiaa uudelleen. Jos ajattelemme tuota rautatievirastoa, siellä on 150 työntekijää, ne ovat tehneet huomattavaa työtä rautatieasioilla, asioissa. Ja jos me ohjaamme sinne nuo todistukset, tuo sertifikaatit ja sitten tämä työpaikkojen vähentäminen seuraavien viiden vuoden aikana ei pysty vastaamaan haasteisiin. Hyvä puheenjohtaja, minusta vaikuttaa siltä, että tässä ei toimita vakavasti, ei, tämä, tämä talouden kannalta, talousarvion kannalta ja myös integroinnin kannalta on täysin älytön ajatus neuvosto kaikkinensa ja parlamentti ja neuvosto, pitääkö meidän nyt jatkaa sitten tähän, suu, tätä suunta, tähän suuntaan, täytyykö, meidän täytyisi lainsäädännön täytäntöönpanoa nimenomaan e, edistää, mutta me ajamme nyt nämä virastot täyteen tyhjön. Puheenjohtaja, meidän täytyisi nyt ajatella, että kun me ajate, välitämme näitä direktiivipaketteja, asetuspaketteja, niin, ja me sitten viemme sen ikään kuin lahjana eteenpäin, niin se on sitten tyhjä lahja lahja ja eikä mitään voida oikeastaan täytäntöön panna. Ja tässä mielessä olenkin sitä mieltä, että se mitä puheenjohtaja juuri äsken sanoi, niin tämä virastoasia täytyy ottaa tässäkin valiokunnassa kunnianhimoisesti käsittelyyn, koska kyse on unionin uskottavuudesta ja meidän luotettavuudestamme. Jos me vaan luomme tekstejä, joilla ei ole minkäänlaista täytäntöönpanokykyä niin- ja kelpoisuutta, niin sitten me olemme kaukana todellisuudesta, vaikka tämä on kansalaisten elämän keskiössä. Ja, vielen dank. Kiitos. Kaksi hyvää esimerkkiä, jotka, joista Dominik tiedät oikein hyvin. On vieläkin enemmän esimerkkejä. Mutta kuten sanottua, äh, virastojahan on vielä. Anne. Yes, thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia näille kolmelle viraston edustajalle Minun mielestäni tämä on hyvin vakava tilanne. Ensimmäiseksi pitäisi muistaa, että kaikki e, kulut e, virastojen osalta ovat, e, tai suurin osa niistä on operatiivisia kuluja, ei niinkään hallintoa. On outoa, että niihin pitäisi kohdistaa säästötoimia, jotka liittyvät hallintoon, hallintokuluihin ja säästöihin niistä. Nyt kuulimme esimerkkejä. Voimme, voisimme antaa niitä enemmänkin, mutta jos tällä alalla haluaa säästöjä saada aikaan, niin se pitää tehdä arvion pohjalta ja virastoja arvioidaan koko ajan. Silloin tehdään rakenteellisia päätöksiä ja meillä on tällä hetkellä esillä tapaus, jossa keskustellaan Sepollista – että se siirretään pois Britannia, Britanniasta, ehkä Europolin, ehkä eh, neuvostossa ihmiset ovat vastaan. Tässä on sellainen tapaus, jossa voisi saada aikaan sääntö, säästöjä, mutta loppujen lopuksi sellaista ei halutakaan. Ehkä muitakin tapauksia on niin, että yhdistetään virastoja, saataisiin aikaan tehokkuutta ja hyötyä – mutta hyvin vaikeata se on silloin, kun kyse on jaosta valtioiden päämiesten kesken, että saa oman maahan viraston. Se tekee asiasta vielä vaikeamman kuin muuten olisi muuttaa rakennetta ja muuttaa asioita. Tämä on se hinta, joka asiasta pitää maksaa Olette aivan oikeassa siinä, kun otatte esiin, että yksi asia on se, mitä komissio on ehdottanut, se vaikuttaa epäoikeudenmukaiselta. Minun mielestäni pitäisi arvioida jokainen virasto tarkasti ja sanoa, että komission ehdotus ei ole mikään laki, mutta usein neuvosto tekee kokonaisvaltaisia leikkauksia, ei katso yksityiskohtiin – ja tekee ainoastaan näitä leikkauksia. Me haluaisimme siis käydä hyvin tiukasti tätä vaikeaa keskustelua. Usein olemme nähneet, että virastot joutuvat ongelmiin, koska organisaatiokaavioita ei ole tai ne eivät ole ajan tasalla. Se on kuvattu tässä juuri. Nämä ovat käytännön ongelmia. Nyt on kuvattu myös sitä, että virastoja, virastojen budjetteja on leikattu niin paljon, etteivät ne voi työllistää niin monta ihmistä kuin siellä organisaatiokaaviossa olisi paikkoja. Meidän pitää varmistua nyt siitä, että tästäkin asiasta saadaan tarpeeksi tietoa, koska se voi olla hyvinkin tärkeä asia loppuviimeksi. Mielestäni meidän täytyy tehdä alakohtaiset valiokunnat tietoiseksi näistä kysymyksistä, jotta saadaan kunnolla arvioitua ne tarpeet, joita on. Me olemme useiden vuosien ajan jo tarkastelleet tilannetta nähneet, että virastojen ongelma on nämä kiinnostuksen ja ymmärryksen puute ei ymmärretty, mitä niiden, mikä on niiden tehtävä, mutta yhä enemmän alakohtaiset valiokunnat ymmärtävät näitä tilanteita ja meidän pitäisi luottaa siihen, että tieto kulkee, mutta olen tosiaan sitä mieltä, että yleensä ottaen neuvostossa on hyvin vähän kiinnostusta virastoja kohtaan. Olemme nähneet tämän myös silloin, kun olemme keskustelleet yhteisestä asiakirjasta. Oli vaikea saada valtuutusta neuvostolta, koska heillä ei ollut mitään haavistustakaan siitä, mitä he olisivat mieltä tästä kysymyksestä. Tämä oli ongelma jo sinänsä. Äh, nyt on äh, väärin käsitys, että laitetaan nämä äh, virastot yhteen nippuun ja sanotaan, että sama budjetti pitäisi säilyttää. Monilla aloilla on uusia tehtäviä, joita on annettu virastolle. Meillä on uusia virastojakin, esimerkiksi rahoitusvalvonta kysymyksissä. Se on erittäin tärkeässä asemassa prioriteettilistalla. Erikoista, että aloitetaan jotakin uutta. Aloitetaan uusi virasto, pannaan se toimimaan ja sitten leikataan ja sitten nämä virastot, joita rahoitetaan maksuilla. Eli silloin äh, nämä alat maksavat maksut. Silloin on tärkeää nähdä, että äh, saadaan työt hoidettua. Tämäkin on erikoista. Voin sanoa, että parlamentti on asiassa tehnyt äskettäin selvotuksen äh, virastojen maksuista. Tämä koski kahta virastoa, OHEM, joka on täysin omarahoitteinen, ja sitten lääkevirasto. Niin keskustelun lähtökohtana, kun puhutaan virastoista ja maksuista. Virastot kriittiseltä äh, pohjalta ja me tarvitsemme ajatuksia siitä, miten tämä hoituu tulevaisuudessa. Joitakin äh, periaatteita ja mitä tehdään tulevaisuudessa vajeille tai ylijäämille, niin että voimme varmistua siitä, että virastot täyttävät kriteerit. Minä uskoisin, että tulevaisuudessa tulee enemmän virastoja, joiden rahoitus hoituu maksuilla. Meillä pitää olla sitä varten tiettyjä periaatteita, jotta varmistumme, että se hoidetaan kunnolla tulevaisuudessa. Mutta ehkäpä syyskuussa tai lokakuussa tämä voisi tulla valiokunnan esityslistalle. Ja voisimme ottaa esiin kysymykset eh, myös maksuista. Kiitos. Dank. Um, jetzt Inge, bitte. Kiitos. Ja sitten Inge. Kiitos. Me aina kiihdymme asioista, joista meillä ei ole itse asiassa ehdotusta muutettavaksi loppujen lopuksi. Muutama kysymys. Henkilöstösäännön mu- muuttaminen virastojen kannalta 40 tuntia, uusi työaika viikossa. Miten henkilöstösäännön muuttaminen sitten vaikuttaa virastoihin, kun siellä toivotaan lisää henkilökuntaa, olisi ensimmäinen kysymys. Sitten viittaisin siihen, että tällä hetkellä työstetään, uudelleen arvioidaan myös rahoitusasetusta virastoille. Eli kysymyksen oli, että mitä inputtia sitten virastot ovat antaneet tämän varahoitoasetuksen säätämiseen ja myöskin henkilöstösäännön työstämiseen. Olisin kiitollinen, jos näkisin nämä asiakirjat. Sitten näkisi, että mihin suuntaan matkan pitäisi käydä. No Jutta, olen kerran asti jäsen tässä työryhmässä, mitä sanoit siitä allekirjoittaisin suuren osan. Komission täytyy nyt sitten miettiä, että miten tässä muuttuneessa eurooppalaisessa maisemassa näkee osansa. Jos näin mennään eteenpäin, että, että, että tehtäviä poistetaan, että olisi paljon, mahdollisimman paljon vapaa-aikaa, mutta sitten voidaan kysyä, että mihin meitä tässä enää tarvitaan. Haluaisin viitata siihen, että välttämättä täytyy rajoittaa virastojen kasvua. Komissio meillä on, ja komission täytyy ottaa itse nämä uudet tehtävät itselleen. Ja voin vain neuvoa, että kun virastoja perustetaan, niin pitää olla paljon rajoittavampi linja. Siinä olen 180 prosenttisesti samaa mieltä kanssasi. Ehkäpä neuvosto pitää pakottaa siihen, että kun virastoista on neuvoteltu oikeusperustat, niin avata ne uudestaan ja ottaa tämä asia mukaan budjettineuvotteluihin. Meidän täytyy perus, oikeusperustojen avaaminen, niin että, se, että kun jokaisella virastolla on omat ongelmansa erilaiset, ei nyt voida ratkaista yhdessä, jokainen oikeusperusta täytyy avata. Eli budjettivaliokuntana meidän täytyy sitten ottaa nämä neuvotteluihin mukaan, neuvotteluihin siis neuvoston kanssa, että jos takaven kautta sitten voidaan auttaa virastoja että päästään tästä kuopasta eroon, jossa aina keskustellaan niiden ongelmista yhdessä. Olemme tehneet hyvää työtä. Niin harvoin olen saanut niin hyvää tiedotusta kuin työryhmässä, toiminnan työryhmässä virastoista. Olin mu- kernaasti siellä mukana kaikki, oli hyvää tietoa, tiesimme kaikki, tiesimme miten virastoja voidaan auttaa. Tehkäämme siis suunnitelma, että se, mitä itse työstimme, niin me voimme sitten to- toteuttaakin sen einiges von unseren guten Plänen. Ähm Jotkut hyvistä suunnitelmistamme, niitä ei ole vain saatu neuvoston takia toteutettua, se on selvää. No mutta sitten Monika. Ähm, ich darf mich zunächst mal an die an äh, Jensen äh, mit äh, Olisin samaa mieltä kuin Anna Jensen, eli kun ajatellaan jäsenvaltioiden ja neuvostoon, että eivät ne halua enää mitään muuttaa sitten, kun virastoja on perustettu, niin se on ihan uskomatonta. Kun katsotaan Sepol-kysymystä, niin se ei kuitenkaan ollut komission aloite, vaan Iso-Britannia oli tässä tärkeässä osassa. Olisi voitu ajatella, että miten yhdistetään jatkokoulutus turvallisuuskysymyksissä paremmin olemassa oleviin instituutioihin meillä, kun on Europol ja Eurojust, kun Frontex meillä on, miten ne voidaan liittää paremmin toisiinsa. Mutta paha on se, että komissio sitten keksii tällaisen asian sitten, kun joku jäsenvaltio sanoo, että emme halua enää tätä, ja sitten alkaa keskustella yhtäkkiä ja sitten se kuvaillaan hienoksi suureksi muutokseksi, joka ei oikeastaan paljon muuta. Kun englantilaiset haluavat siellä myydä rakennuksen, sanovat, että ei ole enää tilaa siellä, niin se on sitten se suuri muutos, joka, jonka kohtaamme. Olisi pitänyt jo pitkän aikaa sitten aloittaa miettimään, että onko järkeä sitten, kun ajatellaan, ajatellaan perusoikeuksia ja naisten oikeuksia, onko todellakin järkevää erottaa ne toisistaan. Tietysti naisten oikeudet ovat olennainen osa, ei niitä voi erottaa ihmisoikeuksista, mikä tietysti tuo muassaan sen, että samat, kaksi virastoa tekee samaa työtä. Molemmat tekevät äh, gender-tutkimusta ja siellä on vain äh, vähän eri suuntautumista ja nyanssieroja. Missä määrin sitten komissio itse asiassa ja siinä mielessä Engin kysymys on todellakin oikeutettu, että miten komissio määrittelee oman roolinsa. Ja esimerkiksi kävin yhden, menin yhden pääosaston pakeleen, haluaisin sanoa mikä, niin sitten tuli, tuli esille, että virasto, joka siihen liittyy, on itse asiassa suurempi kuin pääosasto, eiköhän se ole käy. Ja sitten asiassa operaationaliset yksiköt ulkopuolella, niin ovat itse asiassa suuremmat kuin hallinnollinen yksikkö ministeriössä. Ministeriössä oli muutama 1120 000 sitten ulkopuolella, sehän on ihan loogista toisaalta. Yksi ongelma minulla on sen kanssa, että komissio ei määrittele tarkasti, että mitkä tehtävät itse asiassa pitäisi operatiivisesti mennä ulos virastoille. Jos mainitsen Euroopalle, niin se on selvää. Komissio ei voi sen tehtäviä hoitaa. Ne ovat operatiivisia yksiköitä, jossa koordinoidaan poliisitoimintaa jäsenvaltioiden välillä. Se ei ole komission tehtävä. Siinä viraston olemassa on järkevää, on paljon virasto, jotka, joiden olemassa, olemassaolossa on järkevää, mutta ne täytyy komis- järjestää paremmin. Jos tulee ALV-petosvalitus ja sitten menee miljardeja hukkaan ja sitten jäsenvaltioiden ja sitten valitettavasti Europolissa koordinaatio epäonnistuu, kun tarpeeksi henkilökuntaa, kun 12 vastaa 27 jäsenvaltion koordinaatiossa, niin sitten monissa ALV-veropetostapauksissa, niin että jos estettäisiin näitä petoksia, niin sitten voitaisiin rahoittaa EUn toimintaa. Jos 10 prosenttia näistä petoksista selvitettäisiin, niin voitaisiin aika paljon henkilökuntaakin jo palkata. Tässä Anne Jensen on ihan oikeasti, jos kaikilta otetaan justohöylällä pois, sitten kuitenkin perustetaan verkkorikostoimisto, sitten Europolilta häviää sieltä virka. No rikolliset iloitsevat, internetrikollisuus inoitsee. Sitten lapsipornon levittäjällä on aika helppoa, kun ei ole ihmisiä siellä. Kolme miestä ja naista torivat siellä lapsipornografian levittämistä. Hienoa. Onnittelut EUlle. Ja se, mitä meillä nyt sitten on, niin sitten vähän luovutaan, kun tämä on rihevästi rahoitettu. No valitettavasti rikollisuutta on paljon. Kaikessa mittakaavoissa ihmiskaupasta ja huumekaupasta, jossa koordinaatio on tarpeellista sitä torjumaan. Ei pelkästään Europol ja monia muita esimerkkejä on Eurojust. Jos ajatellaan valtion syyttäjien koordin, toiminnan koordinointia, niin Eurojustilla on tehtävää siinä. Ei kysymys on ihan oikeutettu, miten kohdellaan 40 tunnin 40 tuntia, koska tietysti 40 tunnilla voidaan torjua henkilö, henkilökunnan leikkausta. Mutta tietysti myös tulee uusia tehtäviä, ja siihenkin täytyy verrata. Jos esimerkiksi internetrikollisuudessa on lisää tehtäviä, ja sitten sanotaan, että nyt on sitten virastokasvussa. Siis onhan meillä tämä tehtävä joka tapauksessa. Tämä tapa, että miten kasvu määritellään, niin se on itse asiassa aika absurdia, mitä siellä on meneillään tällä hetkellä. 40 tuntia, se täytyy ottaa näihin laskelmiin mukaan. Se on ihan oikein, mutta olisi järkeä tarkistaa, että mitä tehtäviä on komissiolla. Ja sitten viimeinen kohta. Ekassa esimerkiksi kuulen, että rekisteröinnille yhdellä osa-alueella pienelle yritykselle se maksaa, tai siellä tulee maksuja 9000 euroa. PK-yrityksillä omia aloitteita me tuhoamme näillä maksuilla. Tietysti mitä enemmän maksuja, sitä paremmin virasto toimii, mutta joskus kun yrit, pyritään tukemaan pk-yrityksiä, niin sehän on täysin sitä vastaan. Tätäkään ei ole kukaan vielä tutkinut. ECH täytyy saada näin paljon tuloja. Mistä se tulee, on sitten ihan yrittäjä se pitää maksaa. Eli tukisin tällaista analyysiä kovasti. Tietyt asiat ovat varmaankin nyt vääristyneitä ja että jos tästä saataisiin näistä budjettikysymyksistä kuulla teiltä ainakin jotain. Monika, aber deine Aussage... Kiitos Monika. Mitä enemmän maksuja, niin sitä paremmin virastot toimivat. Ei sekään ole oikein. Komissio on halu juuri leikata tältä, tältä osalta, jota rahoitetaan maksuilla. Onko nyt sitten kyse ekasta vai emasta? He haluavat mahdollisimman pikaisesti ja perusteellisesti tehdä työnsä. Mutta jos ei ole ihmisiä, kun on tätä hienoa offsetting-toimintaa, niin sieltä otetaan emasta pois ihmisiä, joiden toimintaa rahoitetaan maksuilla, niin näistä palveluakaan voi toteuttaa. Innovaatiokykyä siinä haitetaan. Niin Pienen sivuhuomautus komissio tarjoaa sopimussuhteisia tällä hetkellä, jotka sit, joita myöten ei sitten saada päteviä. Ei saada myöskään asiantuntijoita jäsenvaltiosta, vaan ihmisiä, jotka ovat valmiita sitten kolmella tuhannella, kolmella punnella tuhannella kuukaudessa tulemaan pariksi vuodeksi. Ei voi edes näitä määräaikaisia virkamiehiä ottaa ei saada jäsenvaltiosta hyviä virkamiehiä ottaa pareksi vuodeksi lähettää takaisin. Se ei ole komission mallin mukaan ole mahdollista. Es ist alles einigermaßen schrecklich. Um... Tämä kaikki on aika kauheaa. Minun kysymykseni on joka tapauksessa, että tämä komission lähestymistapa, onko sillä tekemistä niiden sääntöjen kanssa, jotka meidän täytyy Onko se tribunassa sen sääntöjen kanssa, joilla meidän täytyy hoitaa budjettia, vai onko se lain vastaista? Jos kaikista otsakkeista otetaan virastot yhteen ja sanotaan, nämä ovat minun virastoni, niin heillä on niin, niin paljon ihmisiä, Ensinnäkin on yksi prosentti henkilökuntaa vähennettäviä toiseksi ja sitten henkilökunta puuliin prosentti henkilökuntaa. Ja sitten tästä puulista, jotka ovat sitten myös virastoihin, jotka ovat täysin eri otsakkeiden alla. Jotkut ovat kasvamassa, jotkut saavat lisää tehtäviä. Niiden täytyy joka tapauksessa saada lisää henkilökuntaa sopiiko se? Voiko ykkös A-otsakkeesta ottaa ihmisiä ja lähettää ne otsakkeen kolman, kolme alla olevaan virastoon? Onko tämä lainvastaista? Sopiiko tämä? Meiltä se aina kielletään. Että jos meillä on jossain otsakkeessa rahaa ylimääräisenä, niin että yksinkertaisesti voidaan lykätä se toiseen otsakkeeseen. Ehkäpä Inge Kresslin kysymys, siihen en voi minä vastata. Komission pitäisi, ei pitäisi vastata, tai ehkä nyt lyhyesti, jos pystytte vastaamaan, että miten muutos henkilöstösäännössä vaikuttaa virastoihin ja miten varainhoitoasetuksen muutos siihen vaikuttaa. Voitteko ehkä tähän antaa vastauksen? Ja sitten herra Perässä voi vastata minun kysymyksiin ja sitten varmaan täytyykin jo lopetella tämän kohdan käsittely. Uh, thank you very much because it was, uh, Kiitokset. Niin, tämä on ollut todella kiinnostavaa keskustelua. Niin, ensiksi tahtoisin kiittää teidältä ehdotuksistanne. Mehän sanoimme, että me tarvitsemme keskustelua parlamentin kanssa ja kirjoitamme. Olemme tyytyväisiä mahdollisuudesta keskustella asiasta kanssanne. Sitten jäsenvaltioiden mandaateista neuvostossa talousarvion vähentämisestä virastoille. Totta kai kollegatkin saavat vielä puheenvuoron. Me pyrimme parhaimmalla mahdollisella tavalla selostamaan sitä, miksi me tarvitsemme tätä talousarviomuutosta. On myös hyvin vaarallinen hanke tämä, ja tässä otan esimerkiksi sen, että jos ajattelee, tarkastelemme nyt tätä, näitä tulevia vuosia virastoissa, niin me esimerkiksi vastaamme kuljetuksesta Euroopassa ja jotkut ovat jo vähentäneet tätä tukisummaa. Ja minä tahtoisin vastata Rikeelle myös tässä Nämä hänen esille ottamansa esimerkit ovat aivan oikeat. Meillä on ollut hyvänen vaikeuksia kuitenkin sitten näiden muiden esimerkkien yhteydessä, eli kun kyse on parlamentin mahdollisuuksista vastata uusiin tehtäviin, eikä sitten välttämättä ole lupaa virastoilla näihin, ja myös henkilöstöleikkaukset joita on tehty tämän suunnitelman täytäntöönpanon tiimoilta. Tämä politiikka on vaarallista. Meidän tapauksessamme esimerkiksi sektori pyytää kovasti tämän viraston kehittämistä ja rahoittamista, koska sitä pidetään pääkysymyksenä mutta mahdollisuudet eivät oikeastaan ole, mahdollisuuksia ei oikeastaan ole olemassa tälle virastolle ryhtyä tilannetta parantamaan. Ja sitten jos ajattelen sitä, että me voimme käyttää lähetettyjä kansallisia asiantuntijoita tai sitten myös eturistiriitoja torjua. Me emme välttämättä voi pyytää aina eturistiriitasyistä kansallisia asiantuntijoita ajoneuvojen tarkastushaasteisiin esimerkiksi. Ja sitten tämä määräaikaisessa työsopimussuhteessa oleva henkilö ei välttämättä ole paras asia. Usein tarvitaan 10-15 vuotta kansainvälistä kokemusta ja tarvitaan paria kolmea kieltä kielitaidoksi myös. Eli jos ajattelemme nyt kaikenlaisia homologointihankkeita ja sen sellaisia. En usko, että joku muutamaksi vuodeksi palkattu henkilö voi hoitaa tätä tehtävää. Ja sitten jos ajattelen hallinnollisia kustannuksia virastoissa, no korostan sitä vielä, että me olemme tässä uudessa lähestymistavassa työjärjestyksessä ja rahoitusmenettelyissä myös yksinkertaistaneet sääntöjä, joita on olemassa kaikille toimielimille ja se on hyvin olennainen tekijä varsinkin pienten virastojen näkökulmasta. Me sitten tuosta 40 tunnista ja uusista ehdotuksista työjärjestyks, työntekijöiden järjestyksessä meiltä olisi pitänyt kysyä toki näistä säännöistä, mutta meiltä ei kylläkään mitään kysytty. 40 tunnista oikeastaan samanlainen kommentti on täältä jo kuulunutkin. Olisimme tyytyväisiä, jos kyse olisi tuosta 40 tunnista. Tämä koskee koko virkamiehistöämme. Virkamiehistö nimittäin tekee paljon enemmän työtä nykyisellään kuin tuota tuo 40 tuntia. Sitten näihin muihin asioihin uskoisin, että Olemme pitkälti samaa mieltä, mutta annan tässä kollegalleni vielä puheenvuoron. Hänkin voi esittää näkemyksensä. Just uh... Kiitoksia kovasti. Aivan lyhyesti eh, siitä, mitä sanottiin eh, siitä, että ymmärrettäisiin virastojen eh, sijaa EU-toimielinten kuviossa. Tässä pitäisi vielä mennä eteenpäin. Meillä pitäisi olla yhteinen ähm, jako ajatellen tehtäviä ja äh, pitäisi miettiä, miten äh, virastot äh, edesauttavat paljolti. Voitaisiin toimintaa kehittää vielä niin, että meillä, meillä olisi ähm, vankemmat referenssit tässä. Ymmärtäisimme tällä tavoin paremmin, mikä on virastojen rooli. Aika eh, erikoista siinä mielessä, että useimmat virastot sijaitsevat juuri eh, pääkaupungeissa tai ainakin jäsenvaltioissa. Eh, Troikan kautta voitaisiin vaikuttaa siihen, miten voitaisiin ymmärtää laajemmin tätä kokonaiskuviota. Mitä mainittiin sitten yhteistyöstä tai tilanteesta ajatellen perusoikeusvirastoa ja tasa-arvoinstituuttia. Tästä vain esimerkkinä pari virastoa. Erittäin vahvaa tämä yhteistyö on sekä hallintokysymyksissä, esimerkiksi julkiset hankinnat kysymyksissä, samoin kuin sisältökysymyksissä. Eli me olemme laajentamassa toimintaamme hyvin paljon yhteistyön osalta. Kiitos. Ja, vielen dank. Um, Inge, ich kann... Kiitos. Tarvitsee kyllä Braasen vastauksen, mutta keskustelemme myös äh, Giovannin äh, lausunnoista, niin sopiiko, että sinun kysymyksesi käsitellään kahdenvälisesti, sopiiko? Kun sanottiin 40 tuntia, ja sitten tulee joustava työaika virastoissa, niin kyllä tämä laskelma kiinnostaisi. En tyytyisi näin kahteen lauseeseen. Konkreettisemman haluaisin nyt tästä vastauksen. Herr Prisa. Herra, Pre- herra Prisa. Thank you, eh, Madam Chair. So on the flexi time. Kiitokset. Niin, tästä flexitimeista en sen enempää. Kollegat varmaan voivat vastata tähän täytäntöönpanokysymykseen tarkemmin, mutta palaisin 2014 talousarvioluonnokseen ja miksi tällainen ehdotus on tehty ylipäätään. Kohta 23 tässä toimintavälisessä sopimuksessa budjettikurista ja rahoituksen järjestämisestä Siitähän on olemassa poliittinen yhteisymmärrys parlamentin, komission ja neuvoston välillä. Siinä, siinä sanotaan, että toimielinten, virastojen ja muiden elinten kuluja täytyisi viidessä vuodessa vähentää menojaan viidellä prosentilla ja tämä tarkoittaa myös työtuntien nostamista 40 tuntiin viikossa. Komissio on kehistänyt ehdotuksensa siihen, mitä on päästy puitepäätöksessä yhteisymmärrykseen. En kylläkään kiellä sitä, että on jännitettä olemassa talousarviomenettelyssä ja sitten puolestaan lainsäädännöllisissä prosessissa. Totta kai ne monta kertaa menevät oikeaan samaan suuntaan, mutta joissain vaiheissa kyllä tietysti tällaista ristiriitaa on olemassa. Tästä me lähdemme liikkeelle ja se tarkoittaa tietysti sitä, että virastot, jotka ovat eri vaiheissa, jotkut hyvinkin pitkälle kehittyneitä, koska ne on pitkät ajat sitten luotu, toiset taas on aivan äskettäin perustettu, niin, ja niiden tehtävät, tehtäviä on myös laajennettu lainsäädäntöehdotusten vuoksi 1-2 ja parlamentin ja neuvoston päätöksillä, niin totta kai on erilaiset tarpeet myös näillä virastoilla. Eli jos nyt näihin eri tarpeisiin eri tasoilla virastoissa halutaan viitata, niin puhutaan sitten kokonaissummasta, joka on kuitenkin vähentymässä. Eli ei ole niin paljon annettavaa näille uusille asiakohtaisille virastoille. Täytyy muuta kuin leikkaamalla jostain muualta. Näin on toimittu. Ja tämä on komission arvio ja näin pyritään toimimaan mahdollisuuksien rajoissa. Ja tulos on esitetty tuossa 2014 talousarvioluonnoksessa. Eli kun me olemme tämän hyväksy, pystyneet hyväksymään, niin meidän täytyy toimia sitten sen mukaisesti. Ja komissio seurailee sitä, niitä suuntaviivoja, jotka on annettu tässä toimielintävälisessä yhteisymmärryksessä. Eikä ole mitään eroa tehty virastojen ja uuden elinten välillä rahoituslähteiden näkökulmasta. Siinä puhutaan kaikista virastoista ja kaikista elimistä. Ja tässä tietysti on huomautettavaa, että EU-tulorahan vaikutus tietysti on merkittävä ja huomauttaisin, että tässä voidaan ajatella myös taloudellisten toimijoiden maksujen osallistumin, osallisuus tässä. Ne voidaan laskea tiettyyn määrään asti viraston perustarpeiden kattamiseksi. Ja tätä tehokkuutta tietysti pyritään parantamaan myös täysin tai ainakin osittain omarahoitteisiksi virastoiksi. Ja sitten täällä on annettu monia esimerkkejä joistain virastoista, joiden tehtäväkenttää on laajennettu. Rike otti esille tässä muutaman esimerkin muun muassa, ja voisin huomauttaa tuosta ilmaturvallisuusvirastosta 2013 lähes 60 paikkaa on nostettu. Kuudella paikalla tätä on nostettu tuossa virastossa ja myös tuo ohjelma vuoteen 2020 rautatieturvallisuusvirastolle, sekin on saanut lisäystä ja tämä kaikki lisätehtävät ovat otettu huomioon kylläkin kokonaistuen määrässä. Ja jos nyt sitten mietin sitä, mitä Jensen ja Holmeier sanoivat, niin tässä täytyy miettiä juuri niitä mahdollisuuksia yhdistää virastoja, kuten Europol ja Cepol esimerkiksi ja muut virastot, joiden kohteet vähän kulkevat päällekkäin ja sitten paremmin voitaisiin myös tehostaa tätä työtä talousarviokurin näkökulmasta ja myös muin lainsäädäntö menettelyin. Näin mielestäni tässä on yhteinen työ asettaa yhteen vähän näitä eri suutiin kulkevia ajatuksia. Niin haluaisin vain mainita tästä muutaman sanan itse asiassa, että virastojen määrä tosiaan on kasvanut aika lailla. Niitä on nyt 32 tänä vuonna ja unionin määrä, osallistuminen aina tuosta vuodesta 2000 on noussut kahdeksaan otteeseen, siis kustannusten kannalta, ja neljään kertaan henkilöstömäärässä. Ja vastatakseni kysymykseen ihmisten siirroista ja otsakkeiden välisistä siirroista, tällaisia ei ole tehty, eli tuo yksi prosentti, jota komissio ehdottaa, oikeastaan tarkoittaa sitä, että voitaisiin vähentää näitä, määrä, näitä mm, paikkojen, työpaikkojen määrää virastoissa ja tämä on tehty ainoastaan avoimien paikkojen osalta. Eli näitä on vain vähennetty, eli ei kyse ole siitä, että ihmisiä on siirrelty paikasta toiseen, vaan kyse on määrä, täyväisestä näiden työpaikkojen määristä per virasto, eikä myöskään mitkään suunnitelmat ole muuttumassa sen enempää Jokaisessa otsakkeessa on omat kattonsa ja myös suuntaa antavat katot, joista on päästy yhteisymmärrykseen ja näiden kattojen sisällä sitten toimitaan ja rahoitetaan näiden puitteiden sisällä kaikkia virastoja. Eli komissio on esittänyt toki uuden elimen luomista, tämän Euroopan pankkiin pankkien selvitysviraston lisäämistä tähän, mutta kuitenkin tapauksessa sen pitäisi olla täysin omavarainen ja otsakkeiden katot katojen pitäisi kyllä pystyä kattamaan nämä kaikki tulevat yllättävät tarpeet aina tästä vuoteen 2020 asti. Eli tämä nyt lyhyesti selittää tilannetta. Ja, vielen Dank. Ähm, Wir nehmen das jetzt zur Kenntnis, dass es uns... Laitetaan tämä merkille tyydyttääkö se meitä, en voi sanoa. Kiitos kaikille. Siis en luovuta, vaikka näin luovuttuneelta alistuneelta kuulostinkin, ei ei. Kiitos kaikille, jotka tulivat paikalle. Tietysti Troikka, jotka puhuivat, ja myöskin paikalle tulevat johtajat, jotka tulivat kuuntelemaan jotka eivät sanoneet mitään, mutta ovat ainakin ajatelleet sanoa jotain. No niin, hyvä. Nyt täytyy sitten jatkaa budjettivaliokunnan esityslistalla eteenpäin, koska on esittelijät, jotka ovat olleet illalla, iltapäivällä paikalla. Nyt täytyy huolehtia lisätalousarvioesityksistä numerot 4 ja 5. Giovanni saa puheenvuoron. Joo, parei äh, Kiitoksia, Jutta. Lyhyesti näistä eri korjaavista asiakirjoista. Meidän täytyy äänestää siis äh, vähän myöhemmin näistä. Lisätalousarvioesitys numero kaksi. Äh, se menee ajassa aika paljon taaksepäin. 7. Äh, toukokuuta jo sitä käsiteltiimme. Sovimme siitä, että siitä tulisi kaksi siirtoa. Niin tämä lisätalous, korjaava tila, lisätalousarvio. Mutta nyt on asiakirja, joka on 9.7. 7,3 miljardia. Ja neuvosto on myöskin sitoutunut uuteen lisätalousarvioon, jos sitä tarvitaan maksumäärärahoja ajatellen ennen vuoden loppua. Ja mitä tulee minun itseeni, meillä on tiettyjä tarpeita, jotka liittyvät siihen, että pitää viedä päätökseen 2013 vuosi ja sen perusteella meidän pitäisi sitten myös äänestää syksyllä monivuotisesta rahoituskehyksestä. Tässä 16. heinäkuuta on määräaika tarkistuksille ja me äänestämme 5. syyskuuta valiokunnassa ja tämä menisi siis sitten syyskuun täysistuntokäsittelyynä. Ja sitten numero kolme korjaava lisätalousarvio koskien vuotuista ylijäämää 1,2 euroa jaetaan jäsenvaltioihin takaisin. Tämä lisätalousarvio vähentää jäsenvaltioiden maksuosuuksia ajatellen lisätalousarviota kaksi. Eli tämä lisätalousarvio on yhteyksissä kakkoseen. Ehdotan, että äänestämme neuvoston esityksen puolesta. Tässäkin määräaikatarkistuksille on vielä heinäkuussa äänestys 5. syyskuuta valiokunnassa ja täysistuntoäänestys myös syyskuussa. Aivan kuten Jutta Hauk sanoi, meillä on neljä ja viisi lisätalousarvioesitykset niin ikään. Nelosessa puututaan komission esitykseen GNSS-viraston henkilöstö Euroopan satelliitti navigointijärjestelmä, koulutuksen audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston henkilöstö. Tässä on komission budjetin osalta vastaavat leikkaukset tehty. GNSS-virasto varsinkin, sillä olisi 20 lisätointa Galileo-toimintaa varten. Ja tässä on pyydetty myös Ähm, tuomioistuimeen ähm, julkisasiamiestä ja lisähenkilöstöä. Ja tästä osiosta vastuuhenkilö on nyt täällä paikalla myös tänään. Ja näin olisi tarkoitus paremmin jakaa nämä työtehtävät ja haluaisimme, että nämä tulisivat sitten mukaan 2014 budjettiin. Tämä koskee myös siis eh, nelosta, 16. päivä heinäkuuta on määräaika tarkistuksille budjettivaliokunnassa 5. syyskuuta äänestys ja täysistuntoäänestys myös syyskuussa. Ja sitten lisätalousarvioesitys 5, solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Sloveniassa, Kroatiassa, Itävallassa vuonna 12 esiintyneiden tulvien johdosta. Ja tässä meillä on kollega Fernandes, joka varmasti haluaa kommentoida asiaa, koska hän on tätä asiaa nimenomaan seurannut Asia on tietenkin hyvin kiireellinen. Meillä oli äänestys 27. kesäkuuta. Halusimme osoittaa, että voimme hyväksyä tämän lisätalousarvion nopeasti, mutta neuvosto ei ole vielä antanut omaa kannanottoansa tästä asiasta jotta voisimme äänestää heinäkuussa, joten me äänestämme valiokunnassa syyskuussa. Tässäkin keskitämme tosiaan näihin syyskuun alkuun kaikki nämä äänestykset. Tässä siis minun osuuteni, joka liittyi näihin korjaaviin lisätalousarvioihin. Lisäksi muutama kommentti vielä siirroista. Meillä on tiettyjä budjetti ongelmia, jotka liittyvät eh, maksuihin. Tässä on eh, aika vakavia ongelmia, eh, jotka kohdistuvat useisiin ohjelmiin. Jos me annamme vihreää valoa komission ehdotukselle, niiltä osin, että budjettikohdissa on vielä varoja, niin tässä vielä pyydämme komissiolta täsmennyksiä. Me pyytäisimme tästä hiukan tilannekatsausta, koska viivästysmaksuista pitää maksaa myös korot. Ja meillä on kuitenkin sellaiset sitoumukset tässä käsillä, jotka liittyvät Euroopan laajuisiin toimiin 4 miljoonaa euroa eh, ISA-ohjelman rahoitukseen. Eh, siinä otsake 1a. Ja eh, sitä ei ole, se on kuunnut lisätalousarvioon kaksi ja se on jäänyt maksamatta rahojen puutteen takia ja tässäkin on tulossa nyt sitten viivästyksestä korkomaksuja, mutta tämä siirto tehdään. Tarvitaan kuitenkin 10 miljoonaa euroa, jotka ovat, tulevat kattamaan 2013 maksuja. 7,3 miljardia talousarvio kaksi ja tämän lisäksi on tulossa vielä maksut ajatellen loppuvuotta. Sitten 17, jossa viitataan neljään budjettikohtaan. Ja tässä käsitellään pakettia jota niin tätä kokonaispakettia siihen kohdistuu 8 miljoonaa maksuina ja 15 maksusitoumuksina. Saimme nyt parlamentin ja neuvoston välisen sopimuksen aikaan toukokuussa tästä lainsäädäntöpaketista ja live-valiokuntaa kuultua, niin nyt ollaan valmiita vapauttamaan Schengen että Pyytäisin, että kollegat äänestävät puolesta, että vapautetaan tämä 16, eh, 16 kohdistuva eh, vapautus sitten 18 Tämä koskee Syyriaa. 114 eh, miljoonaa euroa maksumäärärahoina. Tässä jälleen eh, määrärahojen puute 2013 merkittäviä ongelmia, varsinkin kun puhutaan humanitaarisesta avusta – tässä DV-valiokunta pyrkii saamaan tämän asian läpi, mutta tätä varten pitäisi olla riittävästi varoja, jotta puhutaan tähän kriisiin. Tässäkin minun on nyt painotettava, että resurssit otetaan prioriteettiohjelmista – latinalaisen Amerikan Aasian ohjelmista, mutta tuki humanitaariselle avulle pitää vapauttaa ja meidän täytyy katsoa komission kanssa näitä asioita, miten voimme sitten noudattaa ja seurailla näitä myöhemmin. Ja sitten 19, sekin liittyy humanitaariseen apuun 15 miljoonaa ja kahdeksan maksusitoumuksina Kongo humanitaariselta pohjalta. Tähänhän tarkoitukseen nämä varat on tarkoitettu. Meidän pitäisi tästä sopia, jos on mahdollista. Sitten 21 vakausväline. kaksi miljoonaa on suunniteltu tähän. Eli kaikki nämä siirrot, joista pyytäisin teiltä myönteistä kantaa tänään iltapäivällä äänestyksessä, näissä kaikissa me pyrimme paikkailemaan hyvin ö, reikäistä tilkkutäkkiämme. Tällä voidaan auttaa ainoastaan osittain, mutta tämä on tärkeää, koska ohjelmien täytäntöön täytäntöönpano, eh, sen pitää toteutua, koska puhutaan humanitaarisesta avusta. Ja tässä tulevat esiin eh, useilla alueilla ongelmat, joihin pitää todellakin puuttua ja niihin pitää löytyä tukea. Minäkin lähden siitä, että iltapäivällä tänään kun äänestämme, että äänestämme myönteisesti. Nyt on ihan vähän aikaa. Fernando vielä. Ei kun siis. Jose Manuel. Anteeksi nyt. Sekoilen. Kiitokset puheenjohtaja. Kyllä minä voin nopeasti tässä asiaa selostaa tästä solidaarisuusrahaston käytöstä. Sitä pitäisi pystyä käyttämään paljon nopeammin. No sitä nyt on esitetty Slovenialle, Kroatialle ja Itävallalle tulvien vuoksi. Solidaarisuusrahasto on käyttöönotto on ollut kyllä hyvin hidasta. Kyse on lokakuussa ja marraskuussa aina tähän päivään asti, kun asia on käsitelty. No, se on kyllä todella ikävää. Sitä pitää voivotella oikein olan takaa. Ja me haluaisimme, että neuvostossa olisi ollut enemmän poliittista tahtoa, jotta solidaarirahastoa voitaisiin käyttää riittävästi. Nyt on kyse 14 miljoonasta ja hivenen enemmän, mutta se on aika pieni summa joka tapauksessa se saattaa vastata vaatimuksiin. Slovenia on kärsinyt kaikista eniten tilanteesta. Siellä monet kaupungit ovat menettäneet 6 prosenttia bruttokansantuotteestaan ja kansantulostaan ja siitä syystä on tuo 200 000 kynnys ja sen jälkeen tietyt prosenttiluvut kynnyksenä ennen varojen käyttöönottoa Kroatiasta ja Itävallasta, vaikka ne eivät ole päässeet tuon 6 prosentin bruttokansantuote tavoitteeseen, niin silti sinne on tarjottu näitä varoja, koska ne ovat joutuneet kärsimään samasta luonnonkatastrofista kuin Sloveniakin, ja ne näin ollen siis voivat myös pyrkiä käyttämään tätä välinettä. Ja sitten jos ajattelemme näitä maksu määräyksiä. 14 miljoonaa euroa tosiaan on komissio määrännyt, ohjannut tähän ohjelmaan. Ja nämä mobilisoidaan kolme B-otsakkeen alla. Toivon, että kuitenkin tulevaisuudessa saamme paljon enemmän solidaarisuutta aikaiseksi ja näin sitten ei huononneta tilannetta entisestään ja että myös nämä rahat voitaisiin ottaa käyttöön paljon nopeammin. Täytyy pyrkiä löytämään paljon nopeampia keinoja toimia, jotta solidaarisuusrahastoa voitaisiin vastaavissa tapauksissa käyttää tehokkaammin tulevaisuudessa varsin, ja, ja sitten vasta, eli siis saavuttaa sitten ruohonjuuritasolla sen, sen tavoitteet ja näin kansalaisille saataisiin antaa kunnolla varoja, ei tällaisia viivästyksiä kuka voi käsittää tuollaisissa katastrofitilanteissa. Näyttävästi, nähtävästi on helpompi saada rahaa Euroopan unioniin ulkopuolella tapahtuviin katastrofeihin kuin sen sisällä tapahtuviin. No, ganz kurz ergänzen. Giovanni halusi täydentää lyhyesti. Ja sitten puhujalista Edith. No, un'integrazione, era solamente una richiesta alla presidenza. Eh... Äh, minulla on vain yksi pyyntö, puheenjohtaja. Esityslistan kohta 19 siirtymäkauden säännökset. Ehdottaisin, että tätä ei oteta vielä käsittelyyn, koska agrivaliokunnassa äänestetään vasta syyskuussa. Tällä tavoin voisimme käsitellä tätä kaikessa rauhassa syyskuussa, kun olemme saaneet äh, valiokunta-äänestyksen tulokset. Selvä, se poistetaan sitten listalta. Eder. Tulkitaan ovat viisi minuuttia, pyytäisin. Sí, gracias, presidenta. Intentaré ser muy rápida. Quería... Niin, puheenjohtaja Rapsasti. Tai ehkä kommentti tai kysymys komissiolle toisesta osasta lisätalousarviota numero kaksi. Neuvosto on hyväksynyt jo siitä jo ensimmäisen osan ja siinä näyttää olevan maksusitoumus hyväksyä se, mutta oletan, että komissio täytyy tehdä uusi lisätalousarvioesitys korjaavaksi tähän toiseen osaan. En tiedä, tarvitaanko tähän sitten jotain muuta vielä. Eli milloin tämä lisätalousarvio esitetään ja milloin arvioidaan, että millaiseksi tuo summa sitten arvioidaan. Ja sitten vielä näihin siirtoihin, joihin Giovanni Lavia viittasi, eli meillä on myös viisi siirtoa, joista meidän täytyy äänestää iltapäivällä myönteiseen suuntaan. Neljä niistä liittyy näihin maksuongelmiin siihen, tai siihen, että ei ole tuota lisätalousarviota numero kaksi saatu hyväksyttyä oikeaan aikaan, vai eikö oltu ajateltu riittävästi varoja alun perinkään vuonna 2013, kun parlamentti tässä talousarviomenettelyssä 2012 vuodeksi 2013 puhui näistä maksumääristä, niin emme tienneet, mitä neuvostossa tapahtuu, emme halunneet, että kuusi, kuukausi kerran, kuukaudelta aina jouduttaisiin maksamaan sitten lisää ja hyväksymään uusia ehdotuksia. Nyt me kuitenkin olemme päässeet juuri näihin samoihin tuloksiin komissionkin ehdotuksessa. Parlamentti näytti olevan oikeassa eikä neuvosto, eli, mutta tulokset kuitenkin ovat nyt huomattavat, kun maksuja ei ole toteutettu. Tästä tulee sakot, sakkoja, myös maksuviivästyksiä pk-yritysten kannalta. Ja vielä pahempaa tämä koko unionin apuun ja tukeen vaikuttaa. Se on paha asia Eli meidän täytyy nyt muistaa tämä seuraavissa neuvotteluissa ryhtyessämme puhumaan taas uusista talousarvioajatuksista ja sen rajoitteista. Kiitos nyt herra Plenkovic. Haluaisin viitata mietintöihin, jossa solidaarisuusrahaston varoja otetaan käyttöön. liittyen Slovenian, Kroatian, Itävallan katastrofitapahtumiin. Viime vuonna yli 11 miljoonaa euroa olivat siis vahingot Kroatiassa ja vaikuttivat yhdeksään alueeseen – ja vaikuttivat melkein 800 000 ihmisen elämään. Katastrofi oli siis sellainen, jolla oli syvällä meneviä vaikutuksia toista kertaa nyt sitten. Kroatian käyttämässä näitä varoja 2010-2011kin näin tapahtui. 14,6 miljoonaa euroa ollaan ottamassa käyttöön Eniten tästä menee siis Kroatiaan, Slovaniaan ja Itävaltaan vähän vähem, ei paljon vähemmän. Mutta kun budjettivaliokunnassa on ensimmäistä kertaa tällainen kysymys, niin haluaisin kysyä komissiolta, onko mahdollisuus siihen, että Kroatille tarkoitetut varat voisivat nousta? Ich weiß nicht, ob der Herr Prees... En tiedä, haluaisiko herra Prees vielä vastata. Niin, olkaa hyvä. Thank you, uh, Madam Chair. Uh, just briefly... Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Tämä uh, kysymys, jonka esitti Jörgen Saval. Mm, niin nämä, nämä maksusiirrot, uh, niin tämä vastaus hänen kysymykseensä, tämä johtuu siitä, että maksumäärärahat 2013 budjetissa ovat riittämättömät ja myös siksi, että lisä lisätalousarviossa kaksi, ne eivät ole vielä tulleet. Eh, jos haluamme puuttua näihin hyvin kiireellisiin eh, tarpeisiin, aivan kuten esittelijä Lavia sanoi, komissio yrittää siirtää eh, niukkoja määrärahoja paikasta toiseen, jotta voidaan puuttua näihin tilanteisiin, jotka ovat kaikista kiireellisimpiä. Ja komissio kovasti odottaa, että tässä hyväksytään nyt sitten lisätalousarvio 2, sen ensimmäinen vaihe. Ja sitten toisessa osiossa lisätalousarvio 2, 11,2 miljardia. Se on neuvoston muuttama Odotetaan, että se hyväksytään muutettuna syyskuussa ja komissio esittää aikanaan äh, tämän puuttuvan osion ja ehkä silloin pitää muuttaa hiukan jakoa eri budjettikohtien välillä, kun otetaan huomioon nämä äh, väliaikaiset siirrot, joilla pyritään puuttumaan kiireellisimpiin kysymyksiin. Mutta sanoisin, että kaikki tämä 11,2 miljardia, sitä tarvitaan, siitä ei ole epäilystäkään. Mitäänkään tätä summaa ei tästä voi vähentää. Ja sitten herra Plankevich, solidaarisuusrahasto, Kroatia. Siinä määrät on arvioitu solidaarisuusrahaston sääntöjen mukaisesti ja nämä ovat ne määrärahat, jotka odotetaan hyväksyttävän. Kiitos. Vor allen Dingen vielen, vielen Dank. Kiitos ennen kaikkea tulkeille kovasti kiitoksia, jotka työskentelevät suunniteltua pidempään. Kaikille kollegoille ja tietysti myös tulkeille toivotan hyvää lunastaukoa, hyvää ruokahalua. Koordinaattorit kokoustavat kello 14 täällä jälleen.